Okay, colleagues, we're going to make a start of our afternoon meeting, if everyone could take their chair. No niin, pyytäisin, että kollegat menisivät istumaan, koska meillä on kuuleminen ja me haluamme äh, aloittaa ajoissa. Olemme kuitenkin hiukan myöhässä, joten aloitan kokouksen äh, muodollisuudet ja sitten annan puheen vuoro Bogdan Ventalle, joka on sitten kuulemisen äh, puheenjohtaja. No niin, aloitetaan muodollisuuksista. Ensimmäinen asia, esityslista on muutos esityslistaan, koska huomenna äh, muistellaan Rooman äh, sopimusten vuosipäivää, on erityinen tapahtuma äh, täysistuntosalissa kello 11.30-12.30, mikä tarkoittaa, että kohta 12 esityslistallamme lykätään 25. huhtikuuta asti. Mutta mitä muuta meidän ei tarvitse muuttaa esityslistallamme. Tämä on oma aloitemietintö, aikataulu on meillä ja Voimmeko hyväksyä nyt tämän muutoksen täysist- esityslistaa, niin voimme kaikki mennä täysistuntoon huomenna kello 11.30. Sitä haluaisin muistuttaa siitä, että viimeinen asia huomenna eh, iltapäivällä on Afet ja Bud-valiokunnan eh, kanssa pidettävä yhteinen eh, kokous mm, kestävän kehityksen rahastosta ja se on 2Q2 mm, salissa kello 17.30 huomenna iltapäivällä. Sitten meillä on muutama ilmoitusasia. Ensimmäinen äh, liittyy yhteiskokoukseen tänä keskiviikkona kello 9-10.30 PHS 5B001 salissa, jossa meillä on yhteinen äh, näkemysten vaihto SEDE alivaliokunnan kanssa, siis puolustusalivaliokunnan kanssa. Ja aiheena on tilanne demokra- Kongon demokraattisessa tasavallassa, erityisesti turvallisuus ja humanitaarisesta näkökulmasta. Tarkoitus oli keskustella Mamadou Diallon kanssa, joka on YK vakautusmission äh, Monuskon erityislähettiläs, joka on myös YK koordinaattori Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kuitenkaan hän ei voi osallistua tuon kokoukseen, koska kaksi Monuskon henkilökunnan jäsentä ovat kadonneet, joten joku toinen YK viranomainen tulee paikalle. Kuten muistatte, me annoimme Denis Mukwegelle Saharovin palkinnon. Hänen sairaalansa on Itä-Kongossa ja Monusko on siellä varmistamassa turvallisuutta, joten tämä on asia, joka kiinnostaa meitä. Toinen eh, ilmoitusasia on tämä eurooppalainen kehityksen konsensus. Tässä meillä on kaksi esittelijää, ne ovat Noihoisa ja eh, Venta. He neuvottelevat juuri Maltan puheenjohtaja valtion kanssa. Me hyväksyimme tekstimme. Puheenjohtajavaltio on esitellyt nyt eräänlaisen kompromissitekstin ja me keskustelemme nyt esittelijöiden, varjoesittelijöiden kesken. Minäkin osallistun keskusteluun ja monet teistä. Meillä on nyt kaksi kokousta. Meillä on vielä yksi kokous huomenna lounasaikaan. On lähentymistä neuvoston ja parlamentin kanssa köyhyyden poistamisessa ja kehitystavoitteissa, mutta on muita asioita, joista olemme vielä eri mieltä. Tarkoituksena päästä yhteisymmärrykseen toukokuussa niin, että neuvosto ja parlamentti voivat hyväksyä eh, tekstin, kun tämä konsensus allekirjoitetaan Euroopan kehityspäivillä 7. ja 8. kesäkuuta Brysselissä. Onko mitään muita eh, kysymykseen liittyen näihin ilmoitusasiaan. Sitten meillä on pöytäkirjat kokouksista 10.11. lokakuulta ja 12. joulukuulta, Jos teillä on kommentteja pöytäkirjoihin liittyen, niin antakaa ne sihteeristölle kokouksen loppuun mennessä, muuten niitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten menemme esityslistan kohtaan neljä. Hyväksymme koordinaattorien kokouksen pöytäkirjan 28. helmikuuta tältä vuodelta. Sama menettely kuin äsken. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan viisi. Ilmoituksia komissiolta. Onko komissio täällä? Ei ole ilmoituksia. Voimme sitten mennä seuraavaan kohtaan. Nyt lähden täältä eh, eh, puheenjohtajan korokkeelta menen yleisön joukkoon ja Bogdan Venta ja Judith Sargentini ovat sitten puheenjohtajinamme ja meillä on kuuleminen tuen ehdollisuudesta. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Niin, tervetuloa. Kuulemistilaisuuden avun ehdollisuudesta. Se on ensimmäinen varsinainen sisältöasia esityslistalla valiokunnan kokouksessa. Kuulemistilaisuus, jossa moderaattorina on myös kollega Sargentini ja Guerrero – on merkki siitä, että annetaan mahdollisuus sisäisryhmille ja jäsenille ymmärtää paremmin hyvät ja huonot puolet ehdollisuudessa niin, että valiokunta voi ottaa kannan ehdollisuuden vaikutuksista EUn kehitysyhteistyöhön. Asiaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta avun ehdollisuus ja pyrkimys rajoittaa maahanmuuttoa ja sitten ihmisoikeudet on kutsuttu vieraita Concordista, Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkakeskuksesta ja kansainvälisestä maa- muuttoliikejärjestöstä, kahdesta pelkäläisestä yliopistosta, komissiosta ja EISstä. Ehdollisuudesta on tullut suuri kysymys toimintaohjelmassa viime vuosina – Siinä avunantaja vaatii, että avun saaja pitää kiinni tietystä säännöistä avun käytössä. Ehdot voivat liittyä siihen, että vähennetään korruptiota tai että on tiukempia vaatimuksia, että vähennetään vajeita. Voidaan myös vaatia, että käytetään tiettyyn hankkeeseen, mieluummin kuin että käytetään avunsaajan oman harkinnan varaan. Kaksi paneelia sopivat hyvin niihin asioihin, jotka ovat valiokunnan kiinnostuksen kohteena. Afetissa on tehty yhteinen mietintö, liittyen ulkoisiin toimiin ja maahanmuuttoon ja huomenna on sitten äänestys rahastosta. Sehän on suuri osa komission ulkoisten investointien suunnitelmaa. Se esiteltiin, että voitaisiin parantaa apua maissa Afrikassa. Ja ihmisoikeuspuolella valiokunta työstää tällä hetkellä lausuntoa korruptiosta ja ihmisoikeuksista kehitysmaissa, joka on tietysti merkittävä myös ehdollisuuskeskustelun kannalta koska tar- sen tarkastelu, että miten kehitysmaat käyttävät rahansa ja miten avunsaajamaajat suhtautuvat ihmisoikeusrikkomuksiin, on lisännyt painetta apubudjetin tarkastelun tiukentamiseen. Maat kuten Belgia ovat alkaneet vetää pois jotakin kahdenvälistä apua avunsaajilta, kuten Ruanda ja Burundi, kun on tullut esille huolenaiheita ihmisoikeusrikkomuksista. Kuulemme tästä enemmän tästä esimerkiksi toisessa paneelissa. Yleisemmin ottaen EU on lähestynyt ehdollisuutta yhteisenä vastuuna, kun ajatellaan politiikkavälineiden valintaa, mikä tarkoittaa, että se pitää kumppanimaita vastuussa olevina siitä, että niiden täytyy itse pyrkiä parantamaan ehtoja ehdollisuudesta tulee erityisen tärkeää niiden avunsaajamaiden osalta, joilla, joissa hallitukselta puuttuu sitoumus. Ja tähän liittyen oma more for more lähestymistapa ulkosuhteissaan on esitys, jossa on, pyritään ehdollisuuteen positiivisen ehdollisuuden muodossa. Perusajatuksena on se, että maat, jotka toteuttavat enemmän demokraattisia uudistuksia, saavat myös enemmän etuja EUlta suhteiden aikana. Silti EUta verrataan usein Yhdysvaltoihin, kun se käyttää pääasiassa positiivisia ehdollisuusvälineitä, niin jälkikäteis- tai negatiivinen ehdollisuus on myös osa EU-politiikkaa. EU on esimerkiksi käyttänyt sanktioita ja avun keskeyttämistä kehitysyhteistyöpolitiikassaan. Kaikki tämä sopii hyvin siihen, kun keskustellaan tulevan kehitysyhteistyöpolitiikan rakenteesta. Valiokuntakin etsii tapoja vastata strategiaan ja löytämään uusia suhteita AKT-maiden kanssa, niin täytyy tarkastella tiiviisti asioita, kuten ehdollisuus. Sen lisäksi, kun puhutaan turvallisuuden ja apuvälisestä yhteydestä ja se keskustelu tiivistyy, ja kun halutaan varmistaa, että politiikka on johdonmukaista, niin Mikroskoopilla täytyy tarkastella ehdon, ehto, eh, ehdollisuutta ja avu, avu, apua. Nyt tietysti annan puheenvuoron kollega Sargentinille. Hän tulee alustamaan ja puheenjohtamaan ensimmäistä paneelia. Thank you Bogdan and, and thank... Kiitoksia Bogdan ja kiitos kaikille siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia panelisteille. Nimeni on Judith Sargentini. Edustan vihreää ryhmää täällä parlamentissa. Olen Alankomaista ja olen erittäin iloinen siitä, että saan äh, johtaa tätä paneelia tuen ehdollisuudesta ja maahanmuutosta. Minä olen myös sekä tämän valiokunnan että kansalaisvapausvaliokunnan jäsen. Siellä käsitellään maahanmuutto- ja pakolaislainsäädäntöä. Viime aikoina olen yrittänyt ymmärtää kaikkia näitä erilaisia sopimuksia, pakolaisuudessa ja maahanmuutossa erilaisia yhteisiä muistioita, yhteinen tie eteenpäin Afganistanin kanssa, äh, sopimuksia Malin kanssa ja mitä kaikkea muuta niitä onkin, ymmärtääkseni minne meidän rahamme oikeastaan menevät. Ja henkilö, joka voi auttaa meitä äh, tämän ymmärtämisessä, on tämä ensimmäinen puhuja. Anna Knoll, hän työskentelee ECDPMlle Maastrichtissa. Hänellä on vain 10 minuuttia aikaa. Jos äh, sen jälkeen, kun äh, olette kuulleet häntä, että ole saaneet tarpeeksi, niin hän on tehnyt kyllä varsin laajan tutkimuksen äh, epäsäännönmukaisen maahanmuuton ja pakolaistilanteen vaikutuksesta viralliseen mm, Ähm, kehitystukeen ja tuosta äh, kertomuksesta opin, että oma maani käyttää nyt 22 prosenttia virallisesta kehitystuesta äh, turvapaikanhakijoiden tukemiseen Alankomaissa. Emme siis käytä sitä köyhyyden torjuntaan. Ja sitten annankin puheenvuoron, mutta minulla on yksi äh, lempiartikla Lissabonin sopimuksessa 208 ja tuossa artiklassa sanotaan, että kaikki se, mitä me teemme ulkopolitiikassa, sen ei pitäisi vaarantaa pitkän aikavälin kehitystavoitteitamme. E, tämä tavoite on kestävä köyhyyden poistaminen, joten kaikki se, mitä me teemme ulkopolitiikassa, ei saisi vaarantaa kestävää köyhyyden poistamista. Ja minun suuri kysymykseni tälle päivälle on se, eh, noudatammeko vieläkin 208 artiklaa, kun ryhdymme eh, kirjoittamaan kaikenlaisia sopimuksia ja muuttamaan ulkopolitiikkaamme tällaiseksi eh, maahanmuuton torjuntapolitiikaksi. Tämä uusi lempitermi, maahanmuuton juurisyyt, mitä vaikutus sillä on meidän kehityspolitiikkaamme. Toivottavasti saamme vähän valaistusta täältä paneelistamme ja nyt haluan antaa puheenvuoron Anna Knollille. Ole hyvä. Kiitoksia Judith ja kiitoksia tästä alustuksesta. Kiitoksia kutsusta. Kuten mainittiin, olen käyttänyt useita kuukausia ja tutkinut, mitä vaikutuksia on virallisella kehitysavulla maahan muuten pakolaisten vastaanotossa eri maissa Euroopassa, ja tästä on, olen tehnyt kertomuksen. Kerron siitä vähän, minulla on vain 10 minuuttia aikaa, joten puutun vain muutamiin näkökohtiin tässä, jotka liittyvät erityisesti tuen ehdollisuuteen ja more for more, tai sitten tämä kielteinen ehdollisuus, joka on täällä jo mainittu. Eli en mene erityisesti yksityiskohtiin ja lukuihin ja tukivirtoihin, mutta voin kyllä antaa näitä tietoja myöhemmin, jos haluatte. Minulla on kaksi osaa tässä esityksessäni. Niin toisessa puhutaan riskeistä ja mahdollisuuksista ja tuen ehdollisuudesta uudessa kumppanuuskehyksessä. Viimeisten muutamien vuosien aikana olemme nähneet muutoksia sääntelyssä merkittävällä tavalla siinä suhteen, kuinka maahanmuutto ja kehitysyhteistyö yhdistetään toisiinsa. Haluaisin tätä luonnettia lyhyesti viittamalla kehitysavun johdonmukaisuuspolitiikkaan kertomukseen vuodelta 2013 äh, epävirallinen ja virallinen tuki tässä oikein. Tässä nyt lukee puhuu erittäin nopeasti paperista. Tulkit eivät oikein pysy pärissä. Tämä oli alku kehitysavun toimijoille. Kertomus laadittu vuonna 2013 jäsenvaltiossa tapahtui muutoksia. Tämän jälkeen ja komissionkin kohdistui enemmän paineita. PCD-kertomus 2015 on hieman erilainen ja siinä todetaan, että on tehty ponnistuksia, jotta voidaan vahvistaa toimia jäsenvaltioissa, niin voidaan varmistaa se, että, että ehdollisuus ei vaikuta kielteisesti kehitysyhteistyöhön. Voitaisiin sanoa, että, että tämä oikeastaan käänsi koko PCDn päälailleen. Siinä tunnustettiin, että ehdollisuutta voidaan käyttää, mutta olisi varmistettava se, että se ei kielteisesti vaikuta kehitysyhteistyön tavoitteisiin. Kumppanuuspuitteet 2016, sitten neuvoston päättelmä 2016, ja nyt meillä on todella tapahtunut merkittäviä muutoksia toimintapoliittisista asiakirjoissa. Tämä on varsin näkyvä muutos. Positiivisten ja negatiivisten kannusteiden käyttäminen, vipuvaikutukset ja muut, joita pitäisi käyttää, jotta voidaan ennaltaehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja, ja kannustaa laillista maahanmuuttoa olisi aivan oikeutettua mielestäni esittää kysymyksiä koskien tätä sääntelyä osittain tätä, tämä liittyy tulevan kumppanuuskehyksitten virallisen kehitysavun ODEAN käyttöä ajatellen on todella ja pohtia tätä artiklan 2008 noudattamista, onko nyt todella vielä pitkän aikavälin tavoitteena köyhyyden juuriminen vai onko tässä maahanmuuttoon liittyviä tavoitteita etusijalla käytännössä. Asia tarkastelemme tässä kertomuksessamme tuki, jota käytetään uuden sääntelyn alla, ei, sitä ei pidä määrällisesti aliarvioida. Meillä on näitä EUn erityisrahastoja ja jäsenvaltioiden tilannekin se, että käytetään paljon varoja tämän uuden puitteistan alla ja enemmän maantieteellisesti kohdennetaan eri maihin liittyen maahanmuuttoon kohti Eurooppaa. Samanaikaisesti kovin avoimesti ei aina valoteta, missä ehdoissa, millä, missä olosuhteissa näitä rahastoja käytetään. Tätäkin olisi tutkittava kertomuksessa. Tutkitaan tätä hieman, mutta ei tule aivan selväksi, kuinka esimerkiksi Afganistanissa äh, tämä toimii, liittyvätkö nämä toisiinsa. Tässä on kaksi osaa tukia. Ja sitten toisaalta neuvottelut koskien takaisin lähettämistä. MoFoMo on nyt tämä varsinainen modus operandi. En ole nähnyt oikeastaan missä määrin negatiivista ehdollisuutta olisi käytetty EU-ssa. Jossakin tapauksessa on menty aika lähelle, mutta tämä on poliittisesti kovin arkaluontainen asia. Joten kun puhutaan kumppanuuskehyksistä, niin puhutaan enemmänkin tästä more for more, enemmän enemmästä ja myönteisiäkin kannustimia käytetään Sisäinen turvallisuus on vaikuttanut olevan tärkeää, eikä niinkään kehityspuoli. Täällä on paljon kehityspoliittisia toimijoita, jotka ovat pyrkineet saamaan sel- selvyyttä tähän, mutta sitten menisin käytännön haasteisiin. Myönteisiäkin mahdollisuuksia on enemmän enemmän sitä lähestymistavan käyttämiseksi. Niitä voidaan vaikuttaa kumppanimaiden politiikkaan ja pyritään saman aikaan uudistuksia. 2030 agendassa on maahanmuuttoon liittyviä tavoitteita. Tarkoituksena on saada näiden sopimusten avulla uusi, uudistuksia ja saataisiin pakolaisia työmarkkinoille. Ja puututtaisiin asioihin, jotka on aikaisemmin äh, ohitettu. Ja tällaisen kaikkeen on kyllä mahdollisuuksia. Toisaalta Tilanne on hankalampi silloin, kun on EUlla erityisintressiä vähentää tai EUn tavoitteeksi muodostuu lähinnä tämä takaisin lähettämistavoite. Jäsenvaltiossa ja Euroopan unionissa on kirjoitettu tätä kertomusta. Ma- nyt on tässä kyseenalaistettu EUn kehitysavun käyttö kielteisten kannustamien kautta ja pakollisten vastaanotossa. Meillä on esimerkki siitä, jossa tuen ehdollisuutta on käytetty aikaisemmin. Meillä ei ole saatu näyttöä, että näin olisi parannettu yhteistyötä maahanmuuttokysymyksiä, kuten takaisinottoasioissa. Vuonna 1994 Vietnamin kanssa pyrittiin tätä käyttämään, mutta se ei oikeastaan parantanut tilannetta merkittävästi. 2012 Hollannin hallitus sovelsi negatiivista ehdollisuutta Ghanaan tukeen, mutta se ei myöskään johtanut hyvin tuloksiin kummallekaan puolelle. Hollannin maahanmuuton neuvoantava komitea totesikin, että tästä ei ollut hyötyä kyseisessä kontekstissa. Vaikka löytyy halua ja vaikka muutoksia tapahtuu, niin voi olla, että mailla ei ole kapiteettia vähentää näitä maahanmuuttolukuja ainakaan lyhyellä aikavälillä. Ja joka tapauksessa voi käydä niin, että reitit vain vaihtavat, vaihtavat paikkaa, jolloin ongelmat vain siirtyvät muualle. Toinen kysymys koskee näiden toimien suhteellisuutta ja siitä, kuinka näitä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Tässä on vielä muutamia kysymyksiä avoinna. Avoimuutta puuttuu. Nämähän no, ovat poliittisia neuvotteluja, joten se voi olla ongelma, mutta voi olla todella vaikea määritellä, millaisia odotuksia eri maista on ja millaiselta parempi yhteistyö näyttäisi liittyykö se siihen, kuinka paljon ne henkilöt otetaan takaisin, kuinka, pitää, kuinka paljon pitäisi ottaa henkilöitä takaisin, niin ennen kuin en teillä, ettei, ettei tukea leikattaisi. Ja toisaalta onko tämä suhteellinen toimi ODAn lopettamiseksi, kuinka sitä sitten eri maissa sovellettaisiin. Tässä on siis käytännön ongelmia, jotka olisi ratkaistava jotta voitaisiin todeta, onko tämä tehokas tapa toimia. Sitten kolmas seikka. Myönteiset kannusteet ja enemmän enemmästä ovat olleet käytössä. Tässä oletetaan, että EUlla on riittävästi vipuvoimaa ODAn käytön kanssa ehkä muiden ulkoisen politiikan välineiden avulla voitaisiin saada aikaan muutoksia. Jossakin maissa se ehkä pitää paikkansa Nigeriassa esimerkiksi on vaikeampaa saada tehokkaita muutoksia aikaan. Ja on pohdittu, onko ehdollisuudella mitään vaikutusta. Skeptikot sanovat, että lisärahoitus ei välttämättä saa aikaan minkäänlaista poliittista vaikutusta näihin maahanmuuton lähtömaihin. Sitten hallintokysymyksiä, ongelmia on Eritrean ja Sudanin tapaisissa maissa. Siellä todella on kysymys siitä, onko poliittinen ja taloudellinen tilanne EU:ssa sellainen, että Euroopan unioni voi vaikuttaa maan tilanteeseen kehitysavun kanssa. Menneisyydessään tähän on, tätä on yritetty, mutta se ei ole ollut tehokasta. Ja vielä viimeinen pointti, Niin se on hyvin tärkeä, se koskee tällaisen toimintapolitiikan tahtomattomia vaikutuksia. Tarkoittaa eu e jäsenmaiden intresseihin voivat vaikuttaa nämä kiteiset vaikutukset, mikäli ei huomioida riittävästi paikallisen talouden tilannetta. Viime perjantaina meillä oli tilaisuus Google-instituutin ja eh, kanssa koskien eh, räätälöityä rikollisuutta ja Libya oli tässä erityiskäsittelyssä. Ja aiheena oli maahanmuuttovirrat. Eh, tietyllä toiminnalla saattaa olla vain pahentavia vaikutuksia. Tärkeintä olisi yrittää ymmärtää paikallinen dynamiikka. Lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan kysymyksiä. Thank you very much, Anna. And... Kiitoksia oikein paljon, Anna, ja haluaisin pyytää teitä kirjaamaan ylös tai muistamaan kysymyksenne, koska kysymykset eh, esitetään sitten tämän ensimmäisen paneelin lopuksi. Tämä oli nyt vain silmäys tuohon kertomukseen, jota todella suosittelun. Ja kun ihmiset puhuvat eh, lisärahoituksessa, poliitikkona ajattelen aina lisä eh, verrattuna mihin ja mistä nuo lisärahat oikein tulivat. Me rahoitimme Afrikan erityisrahastoa äh, etupainottamalla EDF rahoituksesta, joka piti äh, antaa vasta muutaman vuoden kuluttua. Minä en usko lisärahoitukseen. No sitten haluaisin vielä sanoa, että tämä kehitysasianvaliokunta on luomassa työryhmää, jota johtaa Eli Schlein SND-ryhmästä. Äh, yritämme siellä saada syvällisempää näkemystä siihen, miten kehitysapumme pitäisi käyttää, kun otetaan huomioon maahanmuuttokriisi Tätä ollaan siis luomassa tätä työryhmää ja minulla on suuria toiveita sen suhteen, että se auttaisi meitä ymmärtämään nämä asiat paremmin ja pystyisimme valvomaan asioita paremmin. Sitten seuraava puhujamme. Gertrau Lanu, koska tulen alankomaista osaan lausua nimeni oikein hyvin. Hän työskentelee kansainväliselle siirtolaisjärjestölle ja olette työskennelleet myös Ekovasissa ja UNDPlle olette työskennelleet Ugandassa ja nyt te puhutte siitä, miten maahanmuuton kehitysvaikutusta voidaan maksimoida todellisen kumppanuuden kautta. Tämä on todella myönteinen otsikko. Olkaa hyvä. I'm very happy to be here. Uh, Kiitos. Olen mielelläni täällä tänään kuulemistilaisuudessa maahanmuutosta ja avun ehdollisuudesta. Nimeni on Lanu ja minä teen työtä kansainvälisessä maahanmuuttoorganisaatiossa asiantuntijana Brysselin toimistossa tällä hetkellä, mutta kuten mainitsitte, niin kenttätyötä olen tehnyt yli 10 vuotta Afrikassa kysymyksissä, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja kehitykseen alkuperämaan näkökulmasta enemmän. Tämän päivän alustuksessani haluan asettaa asiayhteyttä ehdollisuudesta, että mitkä ovat yhteydet kehitysyhteistyön ja muuttoliikkeen välillä. Toiseksi tarkastella sitä, miten asia liittyy globaaliin ja EU-politiikkaan ja sitten käsittelen aidokumppanuuden tarvetta, jos haluamme maksimoida muuttoliikkeen potentiaalin kehitykselle. Muuttoliike Muuttoliikettä on ollut aina. Ihmiset ovat muuttaneet ja edelleen tulevat muuttamaan. Nyt jos tarkastelemme nykyisiä virtoja, niin luulen ja olen melko varma, että ne jatkuvat ja kasvavat tulevina aikoina. Täällä Euroopassa voimme nähdä, että väestö ikääntyy. Työmarkkinoilla on enemmän puutteita ehkä, mutta muilla alueilla, erityisesti Afrikassa, nähdään päinvastaista. On hyvin nuori väestö, yhä kasvava väestö. Odotetaan, että se kasvaa vieläkin enemmän tulevina vuosina. On selvää, että Afrikan maat eivät tulevaisuudessakaan pysty kaikkia uusia tulijoita ottamaan mukaan työmarkkinoille, joten olen taipuvainen ajattelemaan, että muuttoliikevirrat Eurooppaan kyllä jatkuvat, lisääntyvät tulevina vuosina ja meidän täytyy miettiä, miten siihen vastataan. Jos tämä liitetään kehitysyhteistyöhön, niin yksi kysymyksistä, jonka haluaisin esittää täällä salissa on se, että jos kehitystä on enemmän, se johtaa vähempään muuttoliikkeeseen, koska joskus näytetään taksottavan, että jos Afrikan maiden kehitysavun kanssa työskennellään, niin voidaan vaikuttaa muuttovirtoihin. Olisin taipuvainen ajattelemaan päinvastoin, koska on paljon näyttää siitä, etteivät kaikkein köyhimmät lähde ja siellä missä inhimillisen kehityksen indeksi on keskitasolla, jossa nähdään niin äh, enemmän muuttoliikettä. Eli talouden ja sosiaalinen kehitys itse asiassa johtaa muuttoliikkeeseen. Siis ei se tarkoita, että kehitysyhteistyötä pitäisi tehdä tietenkään, mutta ihan ehkäpä äh, odotukset voivat olla näin oikealla tasolla. Sanoisin, että muuttoliike on jotain positiivista kehitykselle tietysti sillä ehdolla, että se on hyvin hallittua. Ja sitten usein tarkastellaan alkuperämaiden kehitystä. Se on tietysti hyvin tärkeää, mutta sanoisin jopa, että muuttoliike on Euroopan kehityksen kannalta tärkeää ja kestävän kehityksen kannalta, että se jatkuu. Miten muuttoliike otetaan mukaan kehitysyhteistyöpolitiikkaan globaalilla tasolla? Varmaan Kiin globaalilla tasolla tunnustetaan, että muuttoliike voi olla positiivinen kehityksen eteenpäivä voima. Tässä haluan viitata erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka hyväksyttiin syyskuussa 2015. Toisin kuin vuosituhattavoitteet, joissa ei mm, varsinaisesti löytynyt viittausta muuttoliikkeeseen, niin nyt tällä kertaa on tunnustettu, että muuttoliike on osa kehitystä ja että on erityinen tavoite 10, että kansainvälinen yhteisö sitoutuu helpottamaan ihmisten muuttua niin, että se on laillista. Meille tämä on tärkeä tavoite. On muita tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi, että vähennetään tai torjutaan ihmissalakuljetusta. Um, in I think the most important, uh, kotiin kustannuksia vähennetään, halutaan sitoutua siihen, että helpotetaan uh, jär, järjestäytynyttä maahanmuuttoa. Mielestäni se on positiivinen näkökohta. Toinen virstanpylväs saavutettiin viime vuonna syyskuussa. Silloin tuli YK-julistus pakolaisista ja maahanmuuttajista. Haluttiin kehittää myös globaali sopimus maahanmuutosta, turvallisesta muuttoliikkeestä. Se on sitoumus meille kaikille EUn jäsenille myös pyrkiä tukemaan turvallista muuttoliikettä ja että nähdään positiiviset vaikutukset, mitä tällä voi olla. Nyt jos tarkastellaan lähemmin EUta erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikkaa, Me myötävaikutimme useisiin tavoitteisiin YK on kehitysyhteistyökonsensuksessa muiden toimijoiden kanssa. Mielestäni meillä on se sama huoli, että mahdollisesti ehdollisuus vaikuttaa kehitysyhteistyöhön. Liitetään se kysymyksiin, kuten takaisinotto. Meille on tärkeää, että kehitysyhteistyössä tarkastellaan tavoitteita ensin kehityksessä eikä sisäistä sisäisiä EU-politiikkatavoitteita. Uusi kumppanuus kolmansien maiden kanssa on sellainen asia, jonka IOM toivottaa tervetulleeksi, koska on tärkeää toimia kumppanuuden puolesta muuttoliikkeessä. Pidämme myös hyvinä tavoitteita, jotka kumppanuudessa kehyksessä esiteltiin. Kuitenkin näemme, että on kiinnitetään paljon huomiota laittamaan maahanmuuttoon, miten sitä torjutaan, palauttamiset, takaisinotot. Ja paljon vähemmän kiinnitetään huomiota siihen, että oikeasti tuettaisiin laillista muuttoliikettä ja siirtyviä kanavia ja mahdollisuuksia, mikä on myöskin osa EUn muuttoliikeagendaa. Ja jos haluamme jotain saavuttaa, niin mielestäni täytyy tarkastella miten tämä nyt sanoisi, tasapuolista kumppanuutta kolmansien maiden kanssa täytyy tarkastella, missä mitkä ovat niiden intressit, eikä pelkästään mitkä ovat meidän omat intressimme. Luulen, että tässä Afrikan maat ovat sanoneet useaan otteeseen, esimerkiksi valetta huippukokouksen aikana, mitkä niiden prioriteetit ovat, ja näistä prioriteeteista on sovittu, ja valetan toimintasuunnitelmissa on eri pilareita. Kyllä, laittoman maahanmuuton torjunta, mutta myöskin laillinen maahanmuutto tai muuttolikin, jos aitoa kumppanata halutaan, niin pitäisi tehdä tältä osin enemmän. Ehkäpä vain yksi esimerkki liikkuvuuskumppanuuksista, joista on neuvoteltu aiemmin. Itse olin Länsi-Afrikassa neuvotteluissa yksi maa, joka liikkuvuuskumppanuutta ei hyväksynyt, oli Kana, koska siellä oli sellainen tunne, että loppujen lopuksi ei ollut tarpeeksi sellaista, mikä olisi tehnyt asiasta mielenkiintoisen heille. Tässäkin Uskon, että on tärkeää, jos haluamme maksimoida positiiviset vaikutukset muuttoliikkeestä ja olemme vakuuttuneita, että muuttoliike on hyvä kehitykselle. Niin täytyy tarkastella aitoa kumppanuutta ja täytyy tarkastella myös sitä, miten se saadaan toteutumaan asianmukaisella ja laillisella tavalla, koska uskon, että vain jos muuttajat voivat muuttaa turvallisesti, jos heidän oikeuksiaan suojellaan ja jos he pystyvät tähän ja pystyvät vaikuttamaan kehitykseen. Kiitos. Thank you very much, Gertrude. also read... Uh, Kiitoksia oikein paljon, Gertrude. Minä myös luin kerran uh, tutkimuksen uh, Kapverden liikkuvuuskumppanuuksista ja sama tulos oli niin paljon nämä rahoja ei käytetty, niin monet ihmiset eivät edes saaneet lupaa lailliseen maahanmuuttoon. Se ei toteutunut sen korostaminen, että jos haluamme puhua sopimuksista ja kumppanuuksista, että meidän täytyy tarjota laillisia väyliä ihmisille, niin se on tärkeää, se puuttuu keskustelusta. Sitten menen Stefano Signoreen, joka on yksikön päällikkö DG Defkossa vastaa maahanmuutosta ja kehityksestä. Hän kertoo meille mahdollisuuksista ja haasteista. Äh, hänellä on laaja otsikko. Äh, kiitoksia. Lupaan kuitenkin pitää kiinni kymmenestä minusta komissiolle äh, maahanmuuton käsittely kehityspolitiikassa ei ole mitenkään uutta. Me olemme kehityspolitiikassa käsitelleet maahanmuuttoja vuosia, toisaalta puuttuneet haasteisiin ja myöskin yrittäneet hyödyntää mahdollisuudet. Olemme toimineet näin, koska olemme vakuuttuneet siitä, että hyvin hallinnoitu maahanmuutto voi huomattavasti vaikuttaa sosioekonomiseen kehitykseen sekä lähtömaassa että kohdemaassa. Meidän täytyy kuitenkin myöntää, että poliittinen konteksti on muuttunut viime vuosina. Ei pelkästään, mutta myös sen takia, että äh, meillä on ollut niin suuri siirtolaisliike viime vuosien aikana äh, ja sitten tietenkin nämä Välimeren tragediat. Äh, ne ovat liittäneet siihen, että painopisteet ovat muuttuneet maahanmuuttoon liittyvissä määrärahoissa. Määrärahojen määrä on noussut, maahanmuuttoon liittyvien määrärahojen määrä on noussut. Meillä on myös uusia innovatiivisia välineitä käytössämme ja meillä on parempaa koordinointia Euroopan unionin ja EUn jäsenvaltioiden kesken. Muutos näkyy myös muutoksessa globaalilla tasolla. Sen täällä mm, jo IAM-panelisti mainitse, koska tämä liittyy myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä 10.7 mainittiin jo helpottaa ihmisten järjestäytynyt että siirtoa mukaan lukien hyvät maahanmuuttointegraatiopolitiikat. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole enää maahanmuutto- ja kehityspolitiikkaa, vaan maahanmuutto on osa kehityspolitiikkaa. Näin ei ollut vielä joitakin vuosia sitten, ei ainakaan silloin, kun luotiin vuosituhannen kehitystavoitteita. Miten me sitten vastaamme tähän muuttuneeseen globaaliin kontekstiin? Ja minä sanoisin, että että äh, hiukan yksinkertaistaen voisimme äh, kategorisoida tämän kolmen otsikon alle. Ensinnäkin juurisoiden äh, käsittely, maahanmuuton kehitysvaikutuksen maksimointu ja maahanmuuton hallinnoinnin kaikkien aspektien parantaminen. Mitä tuli juurisyihin, Gertrui jo puhuikin siitä, me tiedämme, että maahanmuuton ja maiden sosiaalisten ja taloudellisten tilanteiden kehityksen välinen suhde ei ole lineaarinen ja se riippuu monista eri tekijöistä. Kuitenkin uskomme, että pitkällä aikavälillä kehitys, joka parantaa niiden ihmisten elinolosuhteet, jotka muuten saattaisivat lähteä siirtolaisiksi, saattaa vähentää siirtolaisuutta ja siihen liittyvää ongelmia ja kärsimystä. Tietenkin tässä on loppujen lopuksi kyse siitä, että luodaan kestäviä ja vakaita osallistavia yhteiskuntia, joilla ihmisillä on toivoa, he eivät ole epätoivoisia, heillä on mahdollisuus saada hyviä tuottavia työpaikkoja, jossa he voivat toivoa elävänsä arvokasta elämää mutta kyse on myös siitä, että kehitetään muita vaihtoehtoja, poliittisia aloitteita, konfliktien ratkaisua, kauppaa ja otetaan yksityinen sektori mukaan. Tätä me yritämme saavuttaa ehdotuksellamme uut ehdotuksellamme uudesta eurooppalaisesta kehityksen konsensuksesta, josta nyt keskustellaan neuvostossa ja neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä on myös meidän uuden eurooppalaisen ulkoisen sijoitusohjelmamme taustalla. Jos katsotte erityisesti Afrikan mannerta, niin me tiedämme, että meidän täytyy luoda noin 18 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä vuosittain. Ja tämä on valtaisa haaste. Ja ainoastaan hyödyntämällä yksityisiä investointeja, erityisesti kotimaan yksityisiä investointeja Afrikassa, voimme toivoa luovamme riittävän määrän työpaikkoja. Siksi kun on kyse juurisyyden torjumisesta, niin tämä on tärkein osa sitoumuksia. toiseksi ähm, yritämme myös äh, maksimoida maahanmuuton kehitysvaikutuksen. Tämä on jo mainittu, esimerkiksi nämä rahalähetykset. Me tiedämme, että rahalähetykset äh, kattavat kahdesta äh, kolmen kertaan julkisen kehitysavun määrän joissain maissa jopa enemmän. Tämä on erityisen tärkeää, koska joillekin kotitalouksille rahalähetykset kattavat jopa 60 prosenttia niiden tuloista ja me teemme yhteistyötä esimerkiksi EFATin kanssa ähm, tietyillä aloilla, esimerkiksi postialalla tai rahoitusalalla Eh, liittyä rahalähetyksiin. Kolmanneksi yritämme myös parantaa maahanmuuton hallinnoiden kaikkia aspekteja, eh, puuttua ihmissalakuljetukseen ja ihmiskauppaan. Eh, haluamme edistää laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta ja myös parantaa suojan alaa, mikä liittyy pakolaisuuteen ja turvapaikkaan. Tämä kaikki on SDG 10.7 kanssa linjassa. Me olemme tehneet hyvin paljon eurooppalaisen eh, erityisrahaston kanssa yhteistyötä liittyen Afrikasta lähtevien pakolaisuuden juurisyihin. Me olemme 1,6 miljardia eh, tähän eh, jo panostaneet. Monet näistä hankkeista liittyvät hyvin säänneltyyn eh, maahanmuuttoon näillä aloilla, jotka mainitsin. Mutta kun lisäämme ponnisteluja Siihen liittyy myös sitoumus siitä, että raportoimme selvästi, mitä teemme, milloin sen teemme ja miten. Ja siksi olemme kehittäneet vähän aikaa sitten ja ehdottaneet OECDn kehitysapukomitealle uutta äm, välinettä, joiden avulla pystyisimme paremmin raportoimaan maahanmuuttoon liittyvää kehitys me tukeamme. Mainitsin äsken alan, jossa on ryhdytty lisätoimiin liittyen maahanmuuton hallinnointiin. Tarve kehittää laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta on jo mainittu. Me emme pysty kehittämään kokonaista maahanmuuttopolitiikkaa ilman, että edistämme entisestään laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta. Voimme antaa tästä muutaman esimerkin. Esimerkiksi me lisäämme mm, Äh, Afrikalle äh, mahdollista liikkuvuutta Erasmus Plus-ohjelman kautta ja toivottavasti voimme lisätä sitä vielä enemmän tulevaisuudessa. Muut äh, asiat, joihin keskitymme, on paluumuuttajien uudelleen integrointi ja tämä on linjassa kehitystavoitteen kanssa, ettei ketään saa jättää jälkeen. Erityisesti on viitattu kansainväliseen suojeluun ja turvapaikkaan. Monet niistä hankkeista, joita me kehitämme, liittyvät äh, siihen, että autamme ähm, kumppanimaita tämän suoja-alueen vahvistamiseksi. Tämä johtuu myös siitä, että tiedämme, että tällainen äh, äh, pakolaisuus ei ole pelkästään humanitaarinen haaste, vaan myös muuten haaste. Ja tämä on linjassa YK on viime syyskuisen julistuksen kanssa. Me hyväksyimme huhtikuussa 2016 tiedonannon arvokas elämä ja me kehitämme erilaisia mm, hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi palvelujen saamisesta tai e, e, elinkeinon vahvistamisesta, kestävyyden vahvistamisesta Nigeriassa, Gaanassa, Ugandassa esimerkiksi. Me työskentelemme kaikilla maahanmuuton hallinnoinnin e, tasoilla, emmekä keskity pelkästään laittomaan maahanmuuttoon. Se on kuitenkin osa tätä kokonaisinterventiologiikkaa. logiikkaa Joten ainoastaan holistisella lähestymistavalla maahanmuuttoon kehitysyhteistyön kontekstissa EU pystyy puuttumaan sekä lyhyen aikavälin suuriin siirtolaisvirtoihin, kuten esimerkiksi keskeisellä välimerellä, että siihen, että pystymme muuttu- puuttumaan väestörakenteen muutokseen eri puolilla maailmaa, ja tämän on se, johon jota yritämme saada aikaan tulevaisuudessa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos edustaja Signore. Jotenkin minusta tuntuu, että me ymmärsimme toisimme väärin, koska minä todellakin halusin saada teidän näkemyksenne tuen ehdollisuudesta ja maahanmuutosta, eikä näistä teidän maahanmuuttohankkeistanne. Mutta ehkäpä kollegan kysymyksien avulla voimme saada nämäkin tiedot, koska meidän on myös katsottava tätä kokonaiskuvaa. Sitten viimeinen puhuja tässä paneelissa on Inge Briss joka on, edustaa Care Internationalia. Työskentelitte aikaisemmin myös Voisille, joka on suuri humanitaaristen kansalaisjärjestöjen verkosto täällä Brysselissä. Teillä on tutkinto Kentin yliopistosta liittyen mm, pakollisen siirtolaisuuteen ja te keskitytte maahanmuuttoon EUn ulkopolitiikassa ja sen vaikutukseen kehitysmaihin. Se on kyllä todella ajankohtainen aihe tänään. Olkaa hyvä. Thank you very much for inviting me here today to speak. Kiitos, että kutsuitte puhumaan minut Concordin nimissä tänään. kun on 2030 agendaa käsitelty, jossa muuttoliikettä pidetään tärkeänä kehityksen osatekijä, niin nähdään Euroopan tasolla, että maahanmuutto asetetaan turvallisuusasiayhteyden mieluummin kuin ihmisoikeuksiin liitetään. Se, että ulkoiset toimet liitetään maahanmuuton hallintaan, tuli virallistetuksi kesäkuussa. Ja sen jälkeen kaikki suhteet kolmansiin maihin, oli kyse sitten muutoks, ilmastonmuutoksesta, kaupankäynnistä, ilmastonmuutoksesta, kaikki mitä nyt sitten maahanmuuttohallintaan liittää. Kansalaisyhteiskuntana on reagoitu vahvasti ja nyt yli sata kansalaisjärjestöä kautta Euroopan ihmisoikeusjärjestöjä ja muita ovat reagoineet sanoneet, että jäsenvaltiot, hyvät jäsenvaltiot, hylätkää tiedonanto. Selkeästi jäsenvaltiot kuuntelevat, koska tämä on tärkeä viesti. Tässä laajemmassa ulkopolitiikka-yhteydessä on nähty siirtymää viime vuosina, jossa kehitysyhteistyön pitäisi suuntautua maahanmuuton perimmäisiin syihin. Maahanmuutto on sitten uhka, joka pitää estää tai joka pitää ratkaista. Meidän mielestä näin ei ole pakotettu siirtyminen tai muuttoliike on eri asia. Ja olemme erityisen huolissamme siinä, että miten EU mukaan lukee jäsenvaltiot tietysti keskustelee siitä, että miten kauppaa ja tukea käytetään kannusteena ehdollisuuden osana, jotta tehdään kumppanimaiden kanssa maahanmuuttohallinnassa töitä. Kolmessa edistyskertomuksessa kumppanuudesta on tullut selville, että kehitysyhteistyö liitetään takaisinottoon ja palauttamiseen. Erityisesti jos ihmis- jos tässä maat tekevät enemmän, niin antaa enemmän. Jäsenvaltiot jäävät eteenpäin kulissien takana kovin vahvasti tätä. Itävaltaa, jotka muutkin ovat nimenomaan tehneet kehitysyhteistyöstä ehdollista sen suhteen, että on toimivat takaisinottosopimukset. Tämä on siis EUn politiikasta lähtevää, se ei liity paikan päällä tarpeisiin ja tilanteisiin. Siihen kuuluu myös se, että keskitytään kovasti niihin maihin, jotka ovat maahanmuuttotilanteen osalta tärkeitä Euroopalle ja se sitten muu, se tapahtuu muun, muiden maiden haitaksi, niin kutsuttu Euroopan naapuruspolitiikka. Politiikassa arvioitiin, että MOFOMO ei toiminut. tässä asiayhteydessä sattuu olemaan monivuotisten rahoituspuitteiden väliarviointia ja nyt maahanmuutto on sitten se linssi, jonka läpi asiaa tarkastellaan. Ja siinä vaara se, että inklusiivisia neuvotteluita joutuu sivuraiteille pitkäaikaisesta ohjelmoinnista sen sijaan, että nyt on lyhytaikaisia maahanmuuttotavoitteita. Siis miljardia menisi kehitysyhteistyön valtavirtaistamiseen nyt. Se kanavoituu eri kanavoihin, esimerkiksi Afrikan erityisrahasto on yksi niistä. Erityisrahastot, tietysti nyt jos puhutaan Afrikan erityisrahastosta, niin se tietysti aidostikin rahoittaa kehitystä, niin emme ole ihan varmoja visiosta sen takana, koska kyse ei ole köyhyyden juurimisesta tai humanitaarisesta avusta tai oikeuksista. Siinä enemmänkin halutaan parata muuttovirtoja. Palattamisindikaattorit ilmeisesti lisätään erityisrahaston hankkeisiin. Paljon rahoitusta menee rajavalvontaan ja niin edelleen mutta se menee kehitysavusta. Sen lisäksi rahoituskriteerit, miten päästään hankkeisiin ja jakoprosessi oli avointa ja erityisrahoitan tehokkuus, miten siellä noudatetaan sääntöjä ja ja kaikissa välineissä, jotka siihen kuuluvat. Emme tiedä siitä, koska sitä ei ole arvioitu. Näiden hyvin perustavanlaatuisten kysymysten lisäksi on tämä yksinkertainen asia, jota on tarkisteltu myös yliopistopiireissä, että se, että kehitystä on, niin ei johda vähempään muuttoliikkeeseen. Sen lisäksi, että Afrikan erityisrahasto on olennaisia ongelmia Turkin rahastoissa, kestävän kehityksen rahasto. En käsittää käsittelen nyt yksityiskohtaisesti kaikkea, mutta riittää, että sanon, että kaikki välineet, joiden pitäisi palvella nyt maahanmuuttoagendaa, ne vievät pois rahoitusta, pitkän aikavälin rahoituksesta ja todellisista kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeustavoitteista. Rahoituksen ohjelmoinnin lisäksi niin yhtä huolestuttavaa tässä yhteydessä on, ovat laajemmat geopoliittiset vaikutukset Siis tässä maahanmuutto pakkomielteessä, näinkin voi sanoa. Functioning governments, no control of the territory. Who can honestly look at to Europe? I mean, well... Tulkki ei kuullut maan nimeä. Se tuli liian nopeasti. Mutta Nyt jos verrataan kaksi miljoonaa ihmisoikeusapuun niin paljon enemmän siihen, että keskisen välimeren maahanmuuttoreitki tukitaan. Sudan on toinen esimerkki. Oli sitten kyse karttumiprosessista tai erityisrahaston rahankäytöstä, niin EU haluaa yhä enemmän, että normalisoidaan suhteet Sudanin hallitukseen, koska se on tärkeä kauttakulkumaa. Sen lisäksi EU-rahoitusta annetaan Sudanin viranomaisille, jotta ne toteuttaisivat rajavalvontaa. Nyt jos tarkastellaan yhden parlamenttiryhmän Guen raporttia, joka siellä kävi matkalla, niin nopean toiminnan joukot Libyan ja Sudanin rajaa hallitsevat Janjawit nimen alla ne toimijat, jotka ovat Darfurin kauhuteosta vastuussa. Miten pitkälle ollaan valmiita menemään tässä maahanmuuttovalvonnan agendassa? Mali. Lopuksi EU haluaisi palauttamisia lisätä osana näitä sopimuskeskusteluita. Mutta EU ei ota huomioon sitä, että miten tärkeä napanuora nämä rahalähetykset ovat Malille. 23 kertaa enemmän kuin itse apu useissa tapauksissa. Usein ne korvaavat valtioiden palveluita, joita ei ole olemassa. Eli kun työttömyys on korkealla, ja maa haavoittuva, niin maahanmuutto, muuttoliike on eräänlainen varaventtiili nuorille ihmisille, jotka muuten saattaisivat olla uhka vakaudelle. Tietysti laillisia kanavia voisi avata, mutta se on ihan viimeinen prioriteetti jäsenvaltioiden keskuudessa. Kaikki tiedämme, mitkä voisivat olla vaikutukset siitä, että pakotetaan palauttamisia maliin. Rahalähetykset vähenevät, taloudellinen toiminta vähenee, se voi luoda niin paljon epävakautta, että maa kärsii niin paljon, että tulee enemmän muuttoliikettä joka tapauksessa riippuvuus avusta kasvaa. Entäs pakotetun rajavalvonnan vaikutus, ECOWAS, liikkuvuuden vapaus, monia avoimia kysymyksiä totean sen, mutta tästä pääsenkin suoraan siihen pointtiin, jonka halusin esittää, että EUn e täytyy miettiä kunnolla vastauksia näihin kysymyksiin, ennen kuin lähdetään tekemään uusia sopimuksia ja uutta politiikkaa ajamaan missä ovat vaikutusten arvioinnit? Meidän täytyy pysäyttää trendi, että halutaan jotakin vaalipiireille ja sitten EU-asiantuntijoita pyydetään, että tehdään tästä laillisesti jotenkin toteutetaan. Näin ei pitäisi toimia, ainakin se huonoa politiikan tekoa. Eli me vaadimme Concordessa sitovaa sitoumusta ja vaikutusten arviointia toiseksi, ennen kuin mihinkään uuteen politiikkaan tai sopimuksiin lähdetään. Kolmanneksi kuullaan Euroopan parlamenttia. Neljänneksi kuullaan kansalaisyhteiskuntaa Euroopassa ja myöskin niissä asioista keskustellaan. Ja viimeksi perustutaan äh, tietojen keräämiseen ja näyttöön siitä, mikä muuttoliikettä aiheuttaa. Mikään näistä viidestä ei ole ydinfysiikkaa, se on politiikan tekoa. Älkää ymmärtäkö väärin. Emme vastusta sinänsä palauttamisia, kunhan ne ovat osa laajempaa muuttoliikestrategiaa ja että niissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja arvokkuutta, mutta tarvitaan kuulemista, viitearvoja menestykselle, muuttoliikepolitiikassa ja siinä mennään pidemmälle kuin keskitytään pysäytettyjen ihmisten määrään. Tällä ei ole mitään tekemistä kehitysyhteistyön kanssa, se on sisäasian toimintaohjelmaa. Liikkuvuuden liittäminen kehitysapuun vääristää kehitysyhteistyötä. Siinä ei keskitytä köyhyyden juurimiseen ja se voi olla myös vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa. Ja se heikentää omistajuuden periaatetta ja kumppanuuden periaatetta, jonka pitäisi olla kehitysyhteistyön perusta. Joten toivon, että tämän yleiskatsauksen myötä on tullut selväksi, miskiksi kansalaisjärjestöt sanovat sitä, mitä olemmekin nähtäneet viime vuosina että johdonmukaisuus on kärsinyt kehitysyhteistyöpolitiikassa. On otettu tasa-askelta. Se koskee rahastoja ja ulkopolitiikkaa, kun halutaan hallita maahanmuuttoa. Haluamme, että Lissabonin sopimusta sen sijaan noudatetaan ja että kehitysyhteistyössä pitäisi keskittyä pitkän aikavälin köyhyyden juurimiseen ja tasa-arvon vähentämiseen. Kiitoksia. Thank you uh, very much, Inge. And... Uh, Kiitoksia oikein paljon, Inge, ja haluaisin korostaa, että palautuspolitiikka on mm, kyllä varmasti osa turvapaikkapolitiikkaa, mutta ei osa äh, kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja äh, OECD-kriteerit eivät tällä hetkellä mahdollista sitä, että voidaan äh, rahoittaa palautuksia tästä palautuksia länsimaista kehitysmaihin. En tiedä kauan tämä jatkuu. Minä ää, äh, äh, annettiin vähän lisää aikaa. Enrique, ja varastan sen sinulta, jotta kollegat saavat esittää kysymyksiä. Ensimmäinen, joka pyysi puheenvuoroa, on Charles Görens ja sitten Eli Schlein. Ja ää, äh, puhu lyhyesti, Charles. Oui, merci. Uh, au fond, le débat... Kiitoksia. Tämä keskustelu on oikeastaan ihan yksinkertainen ehdollisuus. Miten se toimii? Euroopan tai komission toimii niin, että sanotaan afrikkalaisen maailman, että ottakaapas nämä maahanmuuttajat, jotka tulevat omasta maastasi, niin sitten tästä hyvästä saat lisätukea. Tätä kutsutaan myönteiseksi kannustamiseksi, mutta siitä aiheutuu myös kielteistä kannustusta, koska varat, jotka annettaisiin No, näille maille lisänä jäävät toiselta puuttumaan. Eli tässä tulee voittajia ja häviäjiä. Ketkä sitten häviäjät? häviävät? No niiden maiden köyhät, joissa näitä sopimuksia ei ole, ja jopa niissä maissa, joissa näitä sopimuksia tehdään, häviäjiä löytyy. Tästä pääsemme hyvin ristiriitaiseen toteamukseen. Ja tämä koskee koko kehityspolitiikan asemaa joka on keskustelumme ytimessä tässä. Nimittäin jos halutaan soveltaa ehdollisuutta kehitysmaihin, niin tässä tapauksessa käytetään kehitysyhteistyöpolitiikkaa. On myös muun tyyppistä yhteistyötä näiden maiden kanssa, on kauppayhteistyötä, Oletteko jo kuulleet puhuttavan yhdenkään valtion tai hallituksen päämiehen Euroopasta tai komission pyytävän, että tehtäisiin loppu uraan niin tuonille Euroopan unioniin. Oletteko kuulleet, että yksikään eurooppalainen maa olisi sanonut, että nyt tehdään loppu näistä ka- kauppavirroista kahteen suuntaan, koska näin sanottaisiin, että tietenkin nämä ovat taloudellisia sanktioita. Taloudelliset sanktiot niiden kanssa on aina vaikea tietää, johtavatko ne myönteisiin vai kielteisiin tuloksiin. Kehy, kehitysyhteistyön asemaa siis tässä toteamuksessa nyt arvioidaan. Kehitysyhteistyö, kun se otetaan tällaisena ulkosuhteiden variaatiotekijänä, rangaistaan köyhimpiä eli kaikkein eniten haavoittuvia – kun ei käytetä muita ulkopolitiikan välineitä, kuten esimerkiksi kauppapolitiikkaa. Siellä on annettaisiin etuasema niille, joilla on jotakin myytävää, eli he, he ovat vähän helpommassa tilanteessa. Tässä siis täysin kielletään kehitysyhteistyön perusperiaatteet. Minun mielestäni meidän pitäisi nyt lähteä tyhjältä pöydältä. Erityisrahastot, mikä siinä, ja nämä nämä investointikannustukset myös, mutta ei tällä tavalla. Thank you, Charles, and I think this is directed... Kiitoksia Charles, ja tämä on varmaankin äh, osoitettu komissiolle sitten, kun olen saanut enemmän kysymyksiä. Haluaisin mielelläni myös heidän vastauksensa. Puheenvuoro ilman mikrofonia. Eh, Eli Schlein. Eli Schlein. Thanks a lot. To... Kiitoksia oikein paljon kaikille puhujille. Olen samaa mieltä siitä, että on selvä normatiivinen ja lingvistinen muutos tämän tiedonannon kautta. Ja olen myös hyvin huolissani tästä tendenssistä laajemmassa puitteissa, minkä näen täällä kehitysasianvaliokunnassa, mutta myös live-valiokunnassa, kun tehdään uudistusta yhteisestä turvapaikan politiikan uudistuksessa selvää yritystä ulkoistaa rajavalvontamme. Ja nyt kun on kyse suhteistamme kolmansiin maihin, maahanmuuton hallinnointiin, niin uskon, että tämä aiheuttaa myös alueellisella tasolla jakautumista. Se vaikeuttaa suhteitamme muuhun maailmaan. Ja Tämä koskee niitä maita, jotka eivät ole maantieteellisesti kiinnostavia hallituksillemme. Tämä näkyi myös ensimmäisessä Valetan huippukokouksessa, jossa oli tiukkaa keskustelua afrikkalaisten kumppaniemme ja meidän mm, maidemme välillä. Samoina päivinä annettiin useat miljardeja Turkille ja tietenkin rahalähetysten arvo heille on paljon suurempi kuin koko tämä keskustelu ja siksi tästä tulee jopa tekopyhä keskustelu heidän kanssaan. Olen myös huolissani tästä ähm, ähm näistä äh, näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja olin mukana New Yorkissa, kun niistä neuvotellut. En tiedä, miten äh, rahoitus, joka menee nimenomaan rajavalvontaa, voi olla linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, koska en usko, että muurien ja rajojen vahvistaminen voi parantaa kestävän kehityksen tavoitteita, köyhyyden vähentäminen, epätasa-arvon vähentäminen. Päinvastoin se lisää köyhyyttä ja epätasa-arvoa oli menossa väärään suuntaan. Joten haluaisin kuulla teiltä enemmän, miten on käytännössä mahdollista varmistaa, että esimerkiksi EFSDn eh, puitteissa eh, yksityisen sektorin investoinnit ovat todellakin ihmisoikeuksien kanssa linjassa ja samoin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, koska muuten toimimme kehitystavoitteita vastaan, kuten valitettavasti toimien finanssipolitiikassa ja kauppapolitiikassa jossain määrin. Me tarvitsemme avoimuutta, paljon enemmän avoimuutta. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme investointeja Afrikassa, Äh, luodaksemme mahdollisuuksia siellä äh, nuorille ihmisille, mutta sinne on oltava johdonmukaista, sinne on mentävä oikeaan suuntaan. Ja tämä on äh, meille parlamentissa erittäin tärkeää, että meillä on täysi parlamentaarinen valvonta ja työryhmä tulee tekemään hyvin paljon työtä keskittyen tähän demokraattiseen valvontaan, koska tällä hetkellä meillä on ollut sellainen vaikutelma, että meidät on jätetty tämän keskustelun ulkopuolelle ja meidän täytyy päästä paljon enemmän siihen mukaan. Norbert. You asked first and I thought yeah, okay. Linda doesn't mind. Okay. <laughs> niin, pyysin ensin puheenvuoroa, ei Linda varmaan haittaa. In Deutsch ist äh, einfacher und schneller. Saksaksi on yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Mielestäni äh, nyt ehdollisuus, josta on puhuttu ja mitä Charles sanoi, että se on paradoksi, niin äh, sitä täytyy olla tietoinen, mutta mielestäni ei pidä sallia mitään negatiivista ehdollisuutta, koska silloin saavutettaisiin ihan päinvastaista. Jos rangaistaan maita, jotka eivät täytä ehtojamme, niin sitten saavutetaan ihan päinvastaista. Ja nyt kysymys kaikille. Missään määrin olette samaa mieltä siitä, että pitäisi hylätä negatiivinen ehdollisuus, mutta tämä liittyy myös siihen, että missä määrin olen mukaan eliitit kussakin maassa. On hyvin tärkeää, että nähdään kehitystä parlamentaikkojen keskuudessa, muiden keskuudessa. Pakolaistilanne antaa myös mahdollisuuden pakolaispolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa siihen, että keskitytään paremmin kuin aiemmin kehitysyhteistyöhön. Se täytyy hyödyntää, koska nyt kansalaisyhteiskunta yhteiskunta pystyy ottamaan tämän hyvin herkästi vastaan. Mutta on vielä yksikin ongelma. Jos me emme taistele sen puolesta, jos meillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, että saadaan 0,7 prosenttia tietyssä ajassa saavutettua, ja saman aikaan NATO-jäsenten pitäisi saavuttaa 2,0 prosenttia että puolustusmenot olivat, olisivat 20-24 mennessä, eli jostakin rahaa on pois. Ja tämä yhdistelmä, menot, turvallisuuteen ja puolustuspolitiikkaan ja sitten kehitysyhteistyörahat. Tässä täytyy olla kovin tarkkana, että pystytään säilyttämään sen, mikä köyhyyden torjuntaan on kipeästi tarpeen. Kiitos Linda. Kiitoksia. Haluaisin hieman selvittää tähän. Kuulimme tästä ECPDMn tutkimuksesta. En ole tätä tutkimusta vielä nähnyt. Se on oikein hyödyllinen, niin ymmärrämme paremmin, mitä sanotte, mutta vaikuttaa siltä, että, että puhutte täällä todella Euroopan unionin ehdollisuuspolitiikasta, mutta et ole vielä nähneet näyttöä siitä, että sitä on ikään kuin pakko käyttää. Onko tämä se, mitä tarkoitatte? Vaikuttaa siltä, että Concordia, niin Concorde puhui myös tästä. Onko tämä edelleen asia, jota haluttaisiin, mutta joka ei kuitenkaan tapahdu käytännössä? Kun ajatellaan negatiivista ehdollisuutta, niin uskon, että monet jäsenvaltiot olisivat yhtä mieltä siitä, tästä negatiivisesta ehdollisuudesta, mutta on muistettava se, mitä Charles Gören sanoi, koska tässä on vain yksi varain, niin kuin Judith sanoi, jos etupainotetaan, painotetaan, niin, niin, niin kyllähän voidaan sanoa, että käytetään negatiivista ehdollisuutta ja silloin tämä, varat, nämä varat eivät mene normaalin kehityspolitiikan toivon, että työryhmässä tätä tarkastellaan. Mutta mitä todella nyt tällä hetkellä tapahtuu? Jos tähän saataisiin lisää valotusta, se auttaisi eteenpäin. Sitten vipuvaikutuksesta, siitä kuullaan paljon. Entäs toisinpäin, Turkillahan on nyt vipuvaikutusta EU-hun suhteen maahanmuuton osa jos emme tee yhteistyötä heidän kanssaan, niin mitä sitten kohta puhun ihmisoikeuksista. Kyllähän vipuvaikutus toimii molempaan suuntaan. Onko komissiossa keskusteltu siinä, siitä, onko tässä negatiivista vipuvaikutusta, eli eh, saattaa olla, että, että se maa, jolla, joka on surkein ihmisoikeuksien osalta, tekee eniten yhteistyötä näissä vähän muuta asioissa – sanotaan, että no antakaa rahaa, mutta en halua mennä tähän hankkeeseen, eikä välttämättä köyhyyden juurimisen. Mitä tämä vipuvaikutus oikeastaan tarkoittaa? Eihän tämä ole aina yksipuolista, niin että se on vain EUn puolella. Linda, and before I give all the Kiitoksia Linda, ja ennen kuin annan kaikille puhille mahdollisuuden vastata äh, kahden minuutin ajan, ja voitte valita ne kysymykset, joihin haluatte keskittyä, haluaisin äh, esittää omaan kysymykseni. Minä haluaisin ymmärtää, kun puhumme sopimuksista ja kumppanimaista, miltä pohjalta me teemme tämän valinnan ja mitä tapahtuu niille maille, jotka eivät vastaa näitä kriteerejä, että ne ovat esimerkiksi läpikulkumaa tai lähtömaa. Esimerkiksi Chad on vastaanottajamaa, pakolaisten vastaanottajamaa, ja se näkee, että rahavillarat ohittavat sen ja kun puhumme kehitysavusta, se, että sieltä valitaan yksittäisiä maita ja annetaan eh, niille enemmän rahoitusta hankkeita varten, niin mitä se tarkoittaa sitten kumppanimaille? Ja toiseksi olen tietoinen keskustelusta OECDstä, että eh, pitäisi katsoa näitä DAC-kriteerejä eh, maahanmuuton rahoittamiseksi, mutta kuulin juuri komissiolta, että meillä tulee olemaan erillinen DAC-koodi maahanmuutosta. Haluaisin eh, tietää, miten komissio on saanut mandaatin ja millaisia ehdotuksia tai vaatimuksia eh, se on esittänyt OECDstä kriteerejä muuttamiseksi, koska minä olen aika varma siitä, että täällä parlamentissa asiasta ei ole keskusteltu. Mennäänpä ehkä eh, takaperin tässä paneelissa. Aloitetaan Ingestä, sitten Stefano, sitten Hertrau ja sitten Anna viimeisenä. Thank you. Um... Kiitoksia tästä herra Noiserin kysymyksestä, joka koskee ehdollisuutta. Meidän ei pitäisi enemmän, enemmän ehdollisuutta soveltaa. Kyllä tarvitaan ehdollisuutta, joka sitoutuu tähän maahanmuuton hallinnointiin. Tämä varmasti liittyy myös tähän toiseenkin paneeliin, mutta eikö se ole vain kehitysyhteistyö? On totta, että käytännössä johtuen siitä, että esimerkiksi EDF-varantojen Äh, varoja on käytetty nyt erityisrahastoon, niin niitä ei voida enää käyttää täydennyksenä puolivälin arvioiden yhteydessä niille maille, jotka äh, tarvi, joilla on objektiivisemmat tarvearvioinnit. Sitten toiseksi se, mitä, mitä tällä nyt oikeastaan tapahtuu, on aika hauska, kun keskustelemme EUn virkamiesten kanssa, niin sanotaan, että niin kyllähän me tiedämme, että tästä on asiakirjoitettu, mutta emmehän me sovella tätä vähemmän, vähemmällä vähemmän. Kyllä tämä olisi syytä pohtia loppuun asti. Meidän näkökulmasta näin ei pitäisi olla, ei paperilla eikä käytännössä. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka koski mm, kehitysyhteistyötä ja pakkosiirtymisiä. Huhtikuussa komissio julkaisi erinomaisen tiedonannon Lives and Dignity. Haluaisimme se täytäntöön pantaisiin. Tässä järkeen on aivan erilainen kuin tässä maahanmuuttokumppanuustiedonannossa. Siinä on holistinen näkemys kustakin maasta ja katsotaan, mi, minne pakolaiset ja muut maahanmuuttajat sopivat ja katsotaan, että mailla on eh, kannustimia kotouttaa nämä ihmiset ja niin edelleen. On tärkeää, eh, että, että, että kehitysyhteistyö ei ainoastaan kohdistu maahanmuuttoon ja siirtymisiin, vaan, vaan ikään kuin maahanmuutto sensitiivistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa tarvittaisiin. En tiedä, tuliko tämä mitään selväksi. Okay, thank you. We'll try to take a few, few questions. Uh... Kiitoksia. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin mahdollisuuksieni mukaan. Mutta ensinnäkin on tärkeää pitää mielessä, kuten puheenvuorossanikin mainitsin, me yritämme puuttua kaikkiin eri elementteihin Tiedän, että politiikassa ehkä keskitytään tiettyihin interventioihin, mutta mainitakseni vain muutaman erityisrahaston puitteissa me rahoitamme useita hankkeita, joissa puututaan tähän ähm, sisäisen siirtoluituun, joka ovat täysin ähm, linjassa tämän äh, arvokas elämäperiaatteen kanssa Afrikan sarvessa, Etiopia, Uganda esimerkiksi sitten tämän alaisena yli 25 miljoonan arvosta on sovittu hankkeista. Sitten myös Nigerien alueella on useita hankkeita, jotka vastaavat tätä tasapainoista ja kattavaa puitteistoa. Vaikka tietenkin on eroja, on suuria eroja, jotka näemme usein, näin oli Valetassa 2015, äh, mutta myöskin äh, kokouksessa Valetassa helmikuussa. Ja se, että kummallakin osapuoli korostaa eri asioita, mutta äh, kiinnostus luoda kumppanuutta kumppanuutta on, otetaan hyvin vastaan Afrikan maissa, ymmärtävät sen ja ovat valmiita kehittämään tätä. Tämä tietenkin perustuu kattavaan ja tasapainoiseen lähestymistapaan. Niin, koodi, eh, se ei vaikuta eh, aiheuttaen kustannuksiin tarkoituksena on modernisoida puitteita ja parantaa ohjelmien seurattavuutta, ohjelmien, jotka liittyvät maahanmuuton hallinnointiin. Katar, mä, mm, puitteiston modernisointi ei vaikuta kehitysperiaatteisiin ja siihen, mikä niiden kanssa on linjassa. Voimme tietenkin antaa lisätietoja, olemme käytettävissänne. Tässä katoin nyt muutaman kysymyksistä. Kiitoksia. Yes, there were many. Niin, monia mielenkiintoisia kysymyksiä tuli ja puheenvuoroja. Mutta kun otetaan aikataulu huomioon, niin tartun yhteen. Miten rajavalvonta hankkeet voivat olla sopusoinnussa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa? Mielenkiintoinen kysymys ymmärtääkseni. Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu muuttoliike, kohteena ja erityisesti se, että miten saadaan muuttoliikkeestä turvallista. Pitäisi tukea laillista maahanmuuttoa, sitä on puhuttu paljon, mutta rajavalvonta on tietysti myös osa asiaa. Kun olin läsnä Afrikassa vuosia sitten, tehtiin paljon kanssa yhteistyötä rajavalvonnassa, mikä ei ole pelkästään muuttamisen estämistä, joka vaan siis se oli vapaa liikkuvuus Silti ECOWASin komissio on koko ajan pyytänyt meitä tukemaan metriavalvontahankkeita, esimerkiksi koska he haluavat tietää, kuka muuttaa. Ja tällä hetkellä Länsi-Afrikassa emme tiedä, miten paljon muuttajia mihin menevät, koska yksinkertaisesti rajoilla on vain jotain ehkä tällaista, ehkäpä kynä. Ja sitten iso vihko, johon yritetään merkitä tulijat ja menijät. Pyritään tietysti myös rajavalvojien valmiuksia parantamaan nyt, jos että he voisivat saada selville, tai jos he haluavat saada selville ihmissalakuljetustapauksia, ihmiskauppatapauksia, niin täytyy saada koulutusta, mutta siinä täytyy myös varmistaa, että pystytään tunnistamaan äh, ihmiskaupan uhrit, tiedetään kuka muuta ja mistä syystä ja niin edelleen. Ja ehkä pieni anekdootti tätä valaisemaan monia vuosia sitten olin kokouksessa. Siellä oli sisäministeri Malilla. Keskusteltiin Malin muuttoliikepolitiikasta. Ministeri itse esitti kysymyksiä ja sanoi, että kuulkahan nyt. Ainoa tapa, jolla rajaa voidaan valvoa, ovat muutaman ihmisen ja kameli eh, partion kanssa. Miten te yritätte tai haluatte, että sitten ymmärtäisimme, että ketkä muuttavat minne ja että miten voidaan puuttua muuttajien oikeuksiin ja ihmiskauppa, jos ei ole perustavanlaatuisia välineitä, niin ehkä pitäisi tarkastella rahalähetyksiä, kehitystä, maahanmuuttoa, laillista maahanmuuttoa, mutta sen lisäksi rajavalvontaa, muuton, muuttoon liittyvää tiedonkeruuta, jos halutaan saada turvallista laillista maahanmuuttoa aikaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin vastata nyt McAvanen kysymykseen erityisesti ja mahdollisesti myös komissio vastaa niihin minun tietojeni mukaan enemmän, enemmän periaatteille niinkään kuin uusi kumppanuuspuitteissa. Se on ollut jo maahanmuuton globaali eh, näkymyksissä ja mobiliteettilinjoissa, joten kyllä tämä on ollut olemassa. Uutta on se, että mikä on EUn taso ja tämä negatiivinen periaate, meidän tehtävä ero jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan komission tuen välillä – minä itse viittasin Euroopan komission tukeen. En ole kuullut tilanteessa, jossa kielteinen ehdollisuus olisi ollut uuden naapurus politiikan puitteissa mukana, mutta en eh, ehkä tiedäkään kaikkea, mutta en ole tällaista tavannut. Tiedän, että keskustelua kyllä käydään. Tiedän, että jossakin tapauksessa asiasta keskusteltiin ja poliittisesti oli vaikea saada se menemään läpi. Eli toistaiseksi sitä ei ole toteutettu jäsenvaltioiden tasolla. Sitä on tietääkseni aikaisemmin kokeiltu Saksassa, Hollannissa. Tällä hetkellä en ole ihan varma, missä jäsenvaltioissa aiotaan leikata tukea esimerkiksi eh, koskien näitä takaisinottonäkökohtia. Sitten kauppa-agendasta on totta, että on aika kiinnostavaa, että aika paljon kehitysapua nyt linkitetään maahanmuuttoon, mutta meillä on esimerkkejä enemmän enemmän periaatteesta myös kauppapolitiikassa, esimerkiksi Jordanin sopimus, siinä, siinä kauppakysymykset li, li, otettiin mukaan. Ja kun katsotaan periaatteellisesti näitä, tätä uutta kauppapolitiikkaa, niin, niin siellä on kyllä myös tätä takaisinottoa on käytetty vipuvaikutuksena, eli se ei ole mukana vain kehitysyhteistyöpolitiikassa, vaan ulkoisessa politiikassa EU-ssa kaiken kaikkiaan. Because I'll, I'll leave you for the, with the next... Kiitoksia puheille. Ja sitten seuraava paneeli käsittelee ehdollisuutta ihmisoikeuksia, sitä jota Enrico Guerrero Salom. Mutta viimeinen kommentti, erityisesti tuolla takana on varmasti paljon kehitysavun asiantuntijoita. Ja minä olen huolestunut siitä, että me suojele ja tämä on ehkä vähän sitä, mitä Charles sanoi, että emme suojele kehitysavun tavoitetta. Annamme liikaa tilaa eh, sisä- ja oikeusasiainministereille. Tämä eh, tulos ei vielä näy ehkä raporteissa, jotka puhuvat eh, kehitysyhteistyöstä 2014 2015, mutta tämä muutos on tulossa. Ja kun muutos tulee, myös määrärahat muuttuvat. Ja DG Defcon tar- tavoitteena pitää olla se, että suojellaan myös kehitys maiden ihmisiä ja rehellisesti sanottuna en kuullut, että niin teette ja tämä huolestuttaa minua. Meidän kehitysasiain asiantuntijoiden on suojeltava kehitysmaita, sen on perustuttava tasa-arvoon ja köyhyyden torjumiseen. Kiitoksia. Bueno, pues... Eh... No niin. Jatketaanpa. Experiencia reiterada dice que cuando hay eh, dos... Niin kokemuksen mukaan, eh, aina kun kaksi paneelia järjestetään, niin toisella paneelilla on paljon vähemmän aikaa kuin ensimmäisellä ja yleensä myös aika paljon eh, harvempi yleisö. Joten eipä hokata aikaa tämän enempää. Enkä esitä mitään henkilökohtaisia kommentteja, vaan annan puheenvuoron suoraan kutsuvieraille totean vain sen, että tämän termi ehdollisuus ja ihmisoikeudet joskushan vaikuttaa siltä, että nämä ovat aivan selviä eh, käsitteitä siellä, missä ihmisoikeuksia että Siellä ei pitäisi olla kehitysyhteistyötä, vaikuttaisi siltä, että tämä on selkeä pari, mutta näinhän tämä ei todellakaan toimi. Meillähän on humanitaarisia kriisejä, kriisitilanteita, jossa nyt ei ehkä välttämättä täsmällisesti kehitysyhteistyötä harjoiteta, mutta kun kyseessä on pitkän aikavälin kriisit, niin niihin sitä sovelletaan kehitysyhteistyön dynamiikkaa ja logiikkaa. Ja toisekseen kun ajatellaan ihmisoikeusrikkomuksia, niin tämähän on äh, täysin selkeä käsite, mutta se on myös hyvin dynaaminen käsite. Toisin sanoen, kun ihmisoikeuksia rikotaan, niin äh, rikotaan ihmisoikeuksia piste, mutta kun tilannetta yhdessä maassa analysoidaan, niin joskus siihen liittyy tietynlainen dynamiikka ja saattaa käydä niin, että tietyn, tietyssä maassa ihmisoikeuksien puolustaminen vahvistuu ja on varmaan hyvä keskustella onko niin, että nämä ponnistelut tilanteen parantamiseksi pitäisi tunnustaa niiden taholta, jotka tätä kehitysapua tarjoavat. Mutta mm, tämän tyyppisistä asioista puhumassa meillä on täällä nyt esittelijämme. Ensinnäkin Filiberto on Ceriani Sebregondi. Hän on selkeästi suomalainen näiden sukunimiensä perusteella, sanoo puheenjohtaja. Hän, hän johtaa ulkosuudenhallinnossa mm, kehitysyhteistyökoordinaatiojaostoa ja hän tulee puhumaan meille hyvin merkittävistä asioista, dialogista ja välineistä kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Kymmenen minuuttia. Filiberto, ja pyydän, että no, kunnioitatte tätä puheaikaa. Thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. No, vaikka tässä onkin kyse ehdollisuudesta ja tuesta, niin jo tämä sana ehdollisuus ei enää oikeastaan ole Euroopan unionin kehitysyhteistyön arsenaalissa enää mukana. Mehän kyllä tiedämme, mistä tässä on kyse, mutta me aina yritämme puhua yhteistyöstä, kumppanuudesta, vuoropuhelusta, kannustimista enemminkin eh, kuin ehdollisuudesta. No niin, eh, kertaakseni hieman nämä puitteet, niin meidän on ensin tunnustettava, että EU-sopimusten kautta meillä on selkeät linjat 21 artiklassa esimerkiksi EUn ulkosuhdetoimien johdonmukaisuuden eh, suhteen ja silloin eh, kehitysyhteistyön täytyy vaikuttaa tähän ulko, näihin ulkoisiin toimiin ja silloin se sisältää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen. Joten kehitys yhteistyön päätavoite on köyhyyden vähentäminen, mutta on myös tämä määräys liittyen yhteensopivuuteen ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Toisaalta me myös pidämme kiinni tästä avun tehokkuusperiaatteesta, jos ajattelemme maiden prioriteetteja, niin Tämä vaatii sitä, että me toisaalta jotenkin tunnustamme näiden maiden prioriteetit, me tuemme niitä, emmekä me aloita mitään yksipuolista lähestymistapaa, jolla toteutamme omia mm, tavoitteitamme. Joten tämän tulos on se, että olemme aina yrittäneet löytää oikean tasapainon perusarvojemme suojelun ja edistämisen välillä ja sen välillä, että olemme tehokkaita yhteistyössämme ja että apumme on tehokasta. EU on aina yrittänyt luoda kumppanuuksia, jossa vastavuoroinen sitoutuminen on äh, tärkeä ja vastavuoroinen sitoutuminen sisältää myös ihmisoikeudet. Äh, kun puhutaan ehdollisuudesta, niin äh, käytännön ajatus on se, että johtu, tai perustuen erilaisiin tutkimuksiin, ja mielelläni kuulen tässä muita panelisteja, jotka ovat yliopistoissa, on kovasti todistusaineistoa siitä, että ehdollisuus ei toimi. Maan poliittista tahtoa ei voi ostaa mm, pelkästään asettamalla tuille ehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy yrittää saada aikaan enemmän vastavuoroista sitoutumista, sopimuksen kummankin osapuolen sitoutumista ja kun on kyse ihmisoikeuksista, haluamme enemmän poliittista tahtoa ja sitoumuksia kumppanimailtamme, mikä niinkään oman tahtomme toteutumista. Mainitsen tämän globaalin ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategian, jonka korkea edustaja esitteli, kumppanuuden konseptia. Tässä korostetaan erityisesti, koska se lähtee siitä, että tunnustetaan se, että elämme maailmassa, jossa on yhteisiä haasteita. Tämä on kestävän kehityksen agendassa, mutta tämä on myös muutenkin maailmanlaajuinen strategia. Elämme maailmassa, jossa on hyvin monimuotoinen, kompleksi tilanne ja meidän jaamme nämä haasteet kumppaniemme kanssa ja paras tapa kohdata ne on luoda kumppanuutta. Eli Äh, siirrymme tällaisesta, enemmän tällaisesta vastakkainasettelusta, jossa me määräämme omat periaatteemme, niin siitä siirrymme ähm, enemmän tasa-arvoiseen äh, kumppanuuteen niin, että voimme vastata yhteisiin haasteisiin ja mahdollisesti luoda myös yhteisiä tavoitteita. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me Euroopan unionina luopuisimme perusarvoistamme siitä, että uskomme ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja siihen, että ne ovat ähm, perustavia, jotta mikään yhteiskunta voisi kehittyä. globaali strategia tunnustaa, että pelkästään ihmisoikeudet ole osa EUn perusarvoja, vaan myöskin tämä lisäarvo, jonka EU voi tuoda kansainvälisiin suhteisiin, koska me olemme niitä, jotka edistävät ihmisoikeuksia, demokratia ja oikeusvaltioperiaatetta. Joten nyt menen siihen, miten tämä toimii käytännössä olen tunnistanut muutamia tapoja kuvailla, miten toimimme ihmisoikeuksien suhteen yhteistyössämme. Yksi on tämä sopimuksellinen tapa. Se näkyy aivan selvästi kotonuusopimuksessa, jossa 9 ja 10 artiklassa on määritelmä sopimuksen perusperiaatteista. Nämä ovat perusperiaatteita, jotka ovat yhteisiä meille ja sopimuksen allekirjoittajamaille. Ja näissä perusperiaatteita ovat ihmisoikeudet, hyvä hallinto, oikeusvaltioperiaate ja korruption torjunta ja näihin perusperiaatteisiin liittyy myös menettelyjä 96 ja 97 artiklassa. Mitä tehdä, jos näitä yhteisiä periaatteita rikotaan? Eli näiden artiklojen kautta meillä on konsultointimekanismi, eli jos huomataan, että valtio rikkoo ihmisoikeuksia tai muita perusperiaatteita, niin eh, se on tapa avata eh, muodolliset keskustelut tästä asiasta. Euroopan unionilla on sitten mahdollisuus tehdä omat yksipuoliset johtopäätöksensä tästä vuoropuhelusta, mutta siis tässä on toive luoda vuoropuhelua ja tällainen ähm, kumppanuuteen perustuva malli käsitellä asioita. 96 artikla on ollut hyvin voimakas väline EUlle käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä, mutta sitä usein pidetään myös liiankin vahvana välineenä, vähän niin kuin ydinaseena, jonka avulla pysäytetään yhteistyö, koska on tunnistettu jonkinlainen kielteinen kehityssuuntaus. Joten tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä näitä artikloja käytetään vain ääritilanteissa. Ymmärtääkseni tällä hetkellä sitä on sovellettu vain Burundiin. Joten on kovasti etsitty tällaisia välimuotoja. Meillä on kotonun sopimuksen kahdeksan artikla poliittista vuoropuhelusta, joka on tapa käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä. Meillä on ollut myös yritys luoda jonkinlaista vahvistettua poliittista vuoropuhelua. Tämä on tällainen välimuoto 96 ja 97 artiklan välillä. Tämä on yksi kokemus. Toinen on niin kutsuttu normatiivinen tapa. Esimerkiksi kehitysyhteistyövälineessä kolme artiklassa viitataan oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan ja tämä lähestymistapa vaatii esimerkiksi, että on täyttä osallistumista, syrjimättömyyttä ja vastuullisuutta, oikeuksien omistajilla, eli siis niillä, joiden pitäisi olla näiden etujen saajia. Joten tämä oikeuksiin perustuva lähestymistapa on sellainen, että on tällainen osallistava tapa toimia kaikissa hankevaiheissa ohjelmoinnista täytäntöönpanoon asti. Ja samantyyppisiä normeja löytyy myös naapuruusvälineestä. Esimerkiksi mainitaan, että pitää suojella resursseja kansalaisyhteiskunnan kanssa toimimiseksi Tämä ovat kaikki välineitä, joiden avulla voidaan edistää ja suojella ihmisoikeuksia. Onko, ovatko nämä toimineet? Uskon, että ainakin nimellisesti ne ovat toimineet, koska on tapoja ottaa eh, sidosryhmät mukaan eri hankesyklin vaiheisiin niille on suojattuja resursseja, mutta tiedämme myös, että jos on haluton hallitus, niin eh, tällaisetkaan määräykset eivät välttämättä riitä. Ja sitten palaan tähän ajatukseen, että se mitä me tarvitsemme on kumppaniemme poliittinen tahto ja sitoumus, ja se on vaikea saavuttaa. Eh, toinen eh, tapa on välineiden kautta. Me tiedämme, että meillä on yhteistyöväline, jota pidämme tavallaan yksipuolisena. Meillä on tämä eurooppalainen demokratia- ja ihmisoikeuksien aloite, joka tukee ihmisoikeuksien puolustajia, ehm, vaalitarkkailumissioita, mukaan lukien parlamentin jäsenien johtamia sellaisia. Meillä on väline, joka edistää vakautta ja rauhaa. Ja sekin on erittäin hyödyllinen valine, jolla voidaan puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin ilman kumppanimaan hallituksen äh, hyväksyntää. Nämä ovat näitä äh, itsenäisiä välineitämme, mutta onko tämä se päätapa? Myös tässä on rajoituksensa, koska äh, tämä väline ehkä toimii vähän yhteistyömme marginaalissa, emmekä kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa voinut kehittää mitään tällaista paternalistista ja yksipuolista menetelmää, tällaisia yksipuolisia välineitä. Toinen tapa käsitellä ehdollisuutta, ihan vain muutama sana välineiden kautta, on budjettituki. Budjetti tuessa meillä on perusperiaatteiden arviointi. Se ei ole budjettituen oikeusperustassa, mutta se on komission suuntaviivoihin kirjattu. Sillä määritellään, ovatko maat kelpoisia saamaan budjettitukea. Ja sitten ihan viimeinen sana näistä yhteistyön ulkopuolisista välineistä. Haluaisin viitata Ugandan kokemukseen, jossa parlamentti kovasti äänesti lajista, jolla haluttiin rajoittaa huomattavasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Presidentin piti vahvistaa tämä laki, mutta lopulta presidentti ei allekirjoittanut lakia, koska hän ymmärsi, että tämä laki olisi ollut haitallinen investoimisen kannalta, ulkomaisten investointien kannalta. Mm, tämä ei siis vaikuttanut, hän ei siis vaikuttanut ulkomainen kehitystuki, vaan presidentti pelkäsi, millaisia haitallisia vaikutuksia tällaisiin ulkomaisiin investointeihin. Joten äh, sellaisten yritysten kautta, joilla on ähm, omia standardejansa ihmisoikeuksien ja äh, työsuojelun suhteen, niin eh, ne pystyvät painostamaan hallituksia ihmisoikeuksien suojelun kanssa. Eh, päätän tähän. Tässä ei tullut kovin paljon puhe ehdollisuudesta, vaan enemmänkin kumppanuudesta ja kannustimista. No. Kiitoksia Filiberto. Seuraava puhujamme on Sidney Leclerc. Hän on Brysselin vapaan yliopiston tutkija ja hän käyttää puheenvuoron koskien ehdollisuuden pohdintaa ja ja kumppanuussopimusten uudelleen pohdinta. Kymmenen minuuttia pyydän teitä pysymään e, puheenjohtaja. Kiitoksia. Kymmenen minuuttia e, yliopistohenkilöille on aikamoinen ehto. Tehän tiedätte, että meillä monet puheenvuorot ovat suurin piirtein kymmen, yksi minuutti, joten kymmenen minuuttia on aika anteliasta. Um, thank you very much. Um, I'll, I'll just share with you uh, uh, uh three key... Uh... Kiitoksia. Kolme asia haluaisin todeta e, ehdollisuudesta, erityisesti koskien ihmisoikeuksia. Ensimmäinen asia on, älkää huijatko muita, älkääkä itseänne. Mitä tällä tarkoitan? Tuen ehdollisuus on politiikan, päätöksenteon ja teknisten seikkojen risteys kohdassa. Paljon voi tapahtua, tapahtua tässä välimaastossa sekä teknisten seikkojen politisointumista ja politiso, poliittisten asioiden tekni, teknillistymistä. Anna tästä esimerkkejä. Ja annan esimerkiksi Belgiassa käytettyyn kannustussiivuvälineen, jota jossa kyseessä oli lisäbudjetti, joka annettiin kumppanimaille, jos ne toteuttivat tietyt hyvän hallinnon kriteerit teknillisten, teknisten seikkojen politisointumisesta. Tässä nämä välineet oli esitetty niin, että kyseessä olisi objektiivinen yhteistyön väline, mutta kun vähän tarkemmin katsotaan, miten nämä kriteerit oli muotoiltu, niin niin, niin se jätettiin hyvin paljon tulkinnan varaa. Anna tästä esimerkkejä drc Kongossa kolme neljästä kriteeristä sisälsivät sanat halu lähteä tekemään jotakin, the will to, eli mitä sitten ymmärrämme tällä halu-sanalla, sillä se mahdollistaa hyvin laajaa tulkintamahdollisuudet. Samoin Burundin kohdalla kriteerissä, niin siellä puhuttiin vaalitarkkailusta ja todettiin, että vaalien oli syyttävä rehellisesti. Tästä ei aivan, aivan, yritetä, aivan ymmärretä, mistä on puhe, kun puhutaan rehellisyydestä, puhutaanko väkivallasta tai ö, tuloksista tai muista seikoista – Nämä ovat kaikki teknisiä näkökohtia, joista tulee paljon tolkinnanvaraa ja, ja poliittisoitumisvaaraa, joka vaikuttaa siihen, myönnetäänkö näitä varoja kriteereille perusteella. Ja näissä sitoumuksissa voidaan käyttää myös muita elementtejä, mutta tässä on myös vaarana se, että, että vaikuttaa siltä ikään kuin että päätös olisi tehty poliittisen ja vaikka näin olisikään, se voi vaikeuttaa poliittista vuoropuhelua kumppanimaan kanssa. Sitten eh, poliittiset eh, näkökohdat voivat myös eh, mutta teknisistä, teknisiksi. Esimerkiksi kun maata pyydetään hyväksymään lainsäädäntöä, jotta saadaan tietty lisäsiivu tukea käyttöön – tai estetään rahoituksen keskeytyminen. Tässä on muutamia asioita, jotka on huomioitava. Ensinnäkin on varmistettava, että on linkki tulosten ja eh, kannustamien välillä. Eli jos halutaan esimerkiksi tiettyä lainsäädäntöä, niin on varmistettava, että tuloksiin päästään. Burundissa näin tehtiinkin tämän kannustussiivun kanssa vaadittiin jäsennetyn vuor, vuoropuhelun tyydyttävää sujumista, mitä se sitten tarkoittaa, mitä tämä tyydyttävä tarkoittaa. Tähän jää paljon, paljon tulkintavaraa. Sitten toinen asia liittyy vaaraani, jossa sen jälkeen kun kannustin on myönnetty, niin kuinka sitten tilannetta seurataan. Tämähän oli EUn kannustimissa ongelmana. EUn säännöstössä oli ehto, että, jonka mukaan määrärahoja myönnettiin suunnitelman perusteella. Oli su- oltava siis suunnitelma, jonka mukaan sitten saavutettaisiin tietyt tulokset, mutta tuloksia ei välttämättä koskaan saavutettu, vaikka määrärahat myönnettiinkin. Toiselta luodaan tällaisia tyhjiä, tyhjiä astioita, ikään kuin tyhjää, tyhjää tekstiä. Ja toinen, onkin, toinen opetus koskeekin sitä, että ei pidä antaa muiden huita itseään. Ja tämä liittyy demokratisoitumisen kumoutumisen usein hyvin vahvasti noudatetaan liberaalien demokratiaa mallina. Se ei kuitenkaan tarkoita, että näissä maissa näin toimittaisiin, mutta nämä maat haluavat vaikuttaa sillä että he eivät halua paria maiksi, kuten Pohjois-Korea. Ja nyt on käytössä oleva ehdollisuusjärjestelmä myös eh, korostaa tätä vapaata demokratiaa, jos joku sanoo suoraan, että ei halua vapaita vaaleja 20 vuoteen, niin sitten ei varmaankaan saa mitään tukea. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tai siis voi olla vaikutelma siitä, että edetään kohti demokratiaa, kun todellisuudessa tapahtuu päinvastoin. Annan esimerkin tästä parlamentista vuonna 2014. Burundilainen ihmisoikeuspuolustaja Pierre Clave Nonimba pidätettiin, että tämä parlamentti antoi päätöslauselman ja vaati hänen vapauttamistaan. Burundin hallituksen vastaus oli aika kiinnostava. Sanottiin, että, että ei parlamentti voi antaa päätöslauselmaa vallan jaon perusteella, mutta toisaalta sitten hallitus puuttuu kuitenkin tämän asian tuomioistuin käsittelyyn. Eli tässä todella näin pelin säännöillä pelataan. Ja kuten tiedätte, demokratisointi agenda ei aina ole välttämättä sama kuin kansallisten toimijoiden, kansallisten eliittien agenda. Näistä puhuttiin aikaisemminkin. Tämä saattaa johtua paikallisesta dyno, dynamiikasta, korruptiosta, luonnonvarojen hyödyntämistä ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan nämä toimijat silloin kun tällaisia intensiivisiä demokra- kansallisia demokratisointiponnisteluja tehdään, niin eh, nämä toimijat eivät voi ikään kuin eh, toimia niin, että ei näytä että he pyrkivät demokratisointamiseen. Sitten vielä demokratisointumiseen liittyviä poliittisia toimia. No vaalit ovat tästä esimerkki, kuinka tätä maalit, metata, mitataan, no sitä mitataan äh, vaalitarkkailun kautta ja minkälaista kumouksesta toimintaa tässä sitten on nähty eri puolilla maailmaa. Ensinnäkin on pyritään varmistamaan se, että tekniset ehdot toteutuvat voidaan myös etukäteen asettaa useita ehtoja ja rajoituksia, niin että etukäteen ei saa olla väkivaltaa eikä mitään sellaista näkyvää väärinkäytöstä, jonka tarkkailijat voisivat havaita. Antaisin toisen esimerkin Burundista vuodelle 2012. Ja siellä hyväksyttiin laki, joka, joka koski oppositiota ja se näytti hienolta. Ja paperillaan siellä opposition johtajalle annettiin tiettyjä oikeuksia, jotka näyttivät oikein hienolta. Sisäministerin mukaan tämä laki konsolidoi demokratian Burundissa, mutta jos katsotaan tarkemmin, niin tuolloin ja vielä edelleen nyt tänäkin päivänä aina verran oppositio on, ei oikeastaan pysty toimimaan itse asiassa näillä toimilla vain heikennetään demokratisoitumismahdollisuuksia. On tärkeää havaita, että on autoritarisia trendejä, jotka toimivat nimenomaan demokratisointiprosessien kautta. On myös kiinnost- vaikuttamaan todetta, että kansainvälinen yhteisö on kyllä tietoinen näistä ilmiöistä. Kyllä ihmiset tietävät, että tällaista tapahtuu. Tiedetään, mitä Burundissa tapahtui vuonna 2010-2015 ja polku oli aivan väärä, mutta oli, tilanne oli vaikea ymmärtää, koska kuinka tämme, tällaiseen toimintaan puututaan ja reagoidaan. Sanotaanko, että että, että hallituksen ei pitäisi puuttua tuomioistuimen toimintaan. koko tämä kansallinen ekosysteemi ei toimi tällaisessa tilanteessa. On jo, tuttu joustavuutta, e, erilaisia paineita tähän liittyy ja indikaattoritkin ovat puutteellisia. On myös vaikea hyväksyä, että malli, jota haluatte edistää, sitä käytetäänkin itseään vastaan. Lopuksi haluaisin todeta, että nämä kaksi ensimmäistä näkö, näkökohtaa antavat apua pohtia paremmin tuen ehdollisuutta, niin oikeastaan kielteistä ehdollisuutta vaikuttaa siltä, että joko meidän pitäisi antaa se tai sitten ei. U- tämä uudelleen sijoittaminen on myös kysymys, jota olisi pohdittava, kun puhutaan ehdollisuudesta. Belgian yhteistyöohjelmissa olemme pohtineet näitä asioita koskien ehdollisuutta ja kannustimia. Meillä on neljäpilarinen malli, joka todella koskee näitä kannustimia ja kumppanien sitoumuksia. Kaksi asiaa vielä. Ensinnäkin tarvitaan näkemys ja on otettava huomioon, mitä halutaan saada aikaan. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tämä usein puuttuu. Missä kontekstissa toimitaan? Mikä oma asemanne on tässä kontekstissa? Belgia ei voi toimia samalla tavalla Kongossa kuin Tansaniassa avun ehdollisuuden osalta. Tämäkin on huomioitava. Ja edelleen on katsottava hyvin mikrotasolla, mitä kumppanilta pyydetään. Jos esimerkiksi kysytään jotain korruptiosta, niin sitten olisi katsottava poliittista talousanalyysiä, mitä tämä merkitsee hänelle ja sisäiselle dynamiikalle ja, ja koko tälle toimintatavalle, jota ehdotatte. Ja tähän päätän puheenvuoron. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia. Seuraava puhujamme on Emmanuel Klimis. Hänkin on tutkija San Luisin yliopistossa ja hänen esityksensä koskee sitä, miten tehokkaasti tuen ehdollisuus ja hallinnointi voi toimia. Ja tässä keskitytään erityisesti Keski-Afrikan tilanteeseen. Olkaa hyvä, Emmanuel. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän, että nyt sitten puhuisi samoja asioita kuin tässä belgialainen kollega aikaisemmin ja että pysyisin myös puheajoissa. Periaatteessa La Belgique, a priori, dont on m'a demandé de présenter... Niin. Minulta. Tämä Be- Belgian tapaus on erittäin hyvä esimerkki, jonka kautta voidaan tutkia ehdollisuutta ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia 20 vuotta Belgia on jo pohtinut sitä, mikä olisi paras eh, ehdollisuusmekanismi kehitysyhteistyöstä politiikassa sen jälkeen, kun eh, Belgiassa 90-luvulla uudistettiin kehypolitiikkaa. Eh, Belgialla on nyt välineitä käytössä ja niillä on keskitytty maihin, jotka saavat eniten kehitysyhteistyötukea Keski-Afrikassa. Belgiasta nämä mekanismit sisältävät merkittäviä summia, 200 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, siis lähes 25 prosenttia yhteistyön budjetista, joka näille Keski-Afrikan maille kokonaisuudessa on myönnetty. Ja tämä halutaan sitten tietenkin yhden yhdistää ulko- ja puolustuspolitiikkaan. Jos asian perehdytään perusteellisesti, niin annanpa heti avaimet tähän pulmaan, niin kuin täällä sanottiin, usein politiikka ei toimi ja meidän on otettava oppia näistä opetuksista, jotka pätevät yleisemmin. En nyt halua kaikkia tapauksia käsitellä, jotka koskevat Kongoa, ja Burundia ja myös jossain määrin Ugandaa. Haluaisin vain todeta, että meillä on kolme tapausta käsittelyssä. Ensimmäinen koskee näitä mekanismeja, jotka on otettu käyttöön ja jotka eivät sitten johtaneet näiden kannustavien siivujen myöntämiseen 20-25 prosenttia tuesta keskeytettiin ja ne oli asetettu tietyn kriteerien toteuttaminen ehdoksi maakohtaisissa kehityssuunnitelmissa. Eli nämä, näitä lisäbudjetteja ei sitten voitukaan myöntää. Mistä se johtuu? No en mene yksityiskohtiin, mutta yleisellä tasolla – se ei onnistunut, koska dialogi ei onnistunut ja kriteereistä ei voitu keskustella. Ja kriteerin sisältö on muuttui sen välillä, kun ne muotoiltiin niin- ja, sen, ja kun niitä arvioitiin, koska tässä ei oikeastaan sitten ollutkaan mitään arvioitavaa loppujen lopuksi eh, varoja myöskään myönnetty, koska tässä oli myös eh, Belgian hallituksella ongelmia budjetin kanssa ja, ja sitten hyödynnettiin budjettisäästöjen saamisen. Ja näin ollen näitä lisävaroja ei sitten myönnetty. Sitten kerran Belgian yhteistyöhistoriassa on näin tapahtunut. Tämä koski Burundia. Kyseessä oli 50 miljoonan euron lisäbudjetti. Kokonaisuudessaan 200 ehdoksi asetettiin tiettyjen kriteerien täyttöön kehittäminen, jotka olivat varsin klassisia kriteerejä. Siellä mitattiin hallinnointia, cpi e kriteerejä IMFn arvioidit ovat mukana. Ja kansallinen hyvän hallinnoinnin strategia piti myös saada pystyyn, ja niin kuin tässä todettiin, vaalit, rehelliset vaalit piti myös järjestää Tässä todella vuonna 2012 tällainen kannustava lisäsiivu. Budjetti myönnettiin. Ja sitten neljä neljä, kolmas e- e- esimerkki. Ei, se ei koske mitään lisämäärärahoja, vaan tällainen, kyseessä oli tällainen kielteinen ehto, sanktio, sanktio siis siinä tapauksessa, että tiettyjä periaatteita rikotaan, on periaatteita, joille kumppanuussuhde perustuu. Belgia on tässä noudattanut Euroopan unionin politiikkaa ja toiminut hyvin varovaisesti. Belgia ei odotti ensimmäiset neuvoston päätelmät Burundia koskien ennen toimintaansa. Ja loppujen lopuksi Belgia löi kantansa joukkoon jäsenvaltiona ja, ja tukijana ja keskeytti Burundin kanssa kehitysyhteistyöohjelmansa. Siitä on nyt vähän yli vuosi. Eli kun meillä on nämä kolme esimerkkiä, mitä tästä voitaisiin vetää johtopäätökseksi, puhun hyvin lyhyesti ja voin sitten tietenkin jatkossa vastata kysymyksiin voisi nyt olla vähän provosoivakin näiden päätelmien osalta. Ensinnäkin on muistettava, että kehitysyhteistyön ehdollisuus ei ole mikään uusi asia, vaikka sitä nyt pohditaankin vähän järjestelmällisemmin nyky, nykyään ja viime vuosien aikana. Tämä on kuitenkin 70-luvulta ollut olemassa ja alusta asti. Se on ollut kansainvälisissä järjestöissä ja monikeskisissä järjestöissä mukana. Tämä menettely otettiin käyttöön, jotta saataisiin objektiivisia kriteerejä käyttöön tässä hallinnoissa prosessissa meidän on muistettava se, että tämä ehdollisuus on myös täysin ristiriidassa poliittisten näkökohtien kanssa kehitysyhteistyöpolitiikassa. Usein tämä puoli halutaankin unohtaa tai pyyhkiä kokonaan maton alle. Kansainväliset vertailuarvot vain jyräävät ja konsensus puhe kansainvälisellä tasolla, kuten OECDn kehityskomitea siellä nämä poliittiset, poliittiset näkökohdat kokonaan pyyhitään pois kehitysyhteistyöstä, mutta ehdollisuuden osalta, niin kuin puheenjohtaja täällä alussa muistutti, meillähän on tässä kyseessä tie, maat, jotka eivät ole demokratian osalta mitenkään ihanteellisessa tilanteessa, eikä siellä myöskään oikeusvaltiota mitenkään ihanteellisesti kunnioita, eikä myöskään ihmisoikeuksia. Ja näin ollen voidaan hyvin pohtia, mitä mitään intressiä näillä mailla olisi lähteä prosessiin, jossa näitä puolia pyrittäisiin parantamaan. Sitten olisi pohdittava sitä, kun kyseessä on eurooppalainen tai moninkeskinen äh, lahjoittaja, missä määrin tämä taho voi, haluaa myöntää, että kyseessä on poliittinen toiminta. Euroopan unioni voi sen tunnustaa, sanotaan tämä aivan selvästi, se on tänäänkin usean kertaan todettu kehitysyhteistyöpolitiikka on osa Euroopan ulkopolitiikkaa, sillä edistetään niin demokratia, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita. Tämä on seikka, joka on perustussopimuksessa ollut mukana Rooman sopimuksesta alkaen, joten tätä näkökulmaa ei Euroopan tasolla voi juurikaan kyseenalaistaa. Mutta sitten tämä toinen kysymys on aivan väistämätön, nimittäin kuinka lahjoittaja haluaa, että hänet nähdään, tai toisin sanoen, kun on vain hyvin vähän näyttöä siitä, että ehdollisuus toimisi demokratian edistämisessä tai ja pysyvällä tavalla, niin miksi sitä sitten käytetään? Mitä oikein halutaan? Halutaanko, ja tätä on todella suurta pohtia, halutaanko tällainen henkilökohtainen kannustin, niin että voidaan edistää näitä meille tärkeitä arvoja – kun haluamme niitä kansainvälistä edistää, vaikka, vaikka sitten toiminnalla ei olekaan sitä vaikutusta, jota odotetaan. Toinen mahdollisuus on se, että halutaan tällainen vipu. Mikä siinä, jos halutaan käyttää vipua, no sitten on ehkä pohdittava sitä, ollaanko valmiita tunnustamaan se, että vipu, vipu on hyvin poliittinen vipu, ja voihan olla, että se voitaisiin ottaa käyttöön muullakin tavalla kuin näiden ennalta määrättyjen kriteerien kautta. Ja tiedämme, että, että olosuhteetkin ajan myötä tulevat varmasti muuttumaan. Ja toisaalta eikä olisi parempi palata juurille. Meillähän oli aikaisemmin tällaisia kehityspolitiikan mekanismeja jäsenvaltioiden tasolla 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa ja tällaisia on edelleen Euroopan unionissa – täydentävien mekanismin muodossa, josta täällä ensimmäisessä, tämän toisen paneelin alkupuolella puhuttuinkin. Kuinka voidaan tasapainottaa nämä eri ehdollisuudet, niin tämmöisen myönteisempi vaikutus ihmisoikeuksiin ja ei korostettaisi ainoastaan vaikka vaaliprosessien demokratiaa soitumista vaan toimittaisi niin, että ne olisivat avoimempia ja osallistuvimpia. Voidaan myös pohtia sitä, onko tämä liian interventionistista. Toki tämä on interventionistista, tietenkin ehdollisuus on tällaista. Ollaanko valmiita tunnustamaan tämä? Ja voidaanko myöntää siis tämä ulottuvuus siinä politiikassa, jota harjoitetaan? Ja, ja halutaanko myös sitten hyväksyä siitä johtuvat seuraukset? Mm. Kiitoksia. Tästä seuraavana puhujana Rachel de Plan. Hän on CNCDn ja Concordin edustaja ja hän puhuu täällä e- ehdollisuudesta, tuesta ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopan unionin ja AKT-maiden suhteessa. La parole pour 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors juste une petite rectification. Kiitoksia ja päivä kaikille. Niin puhun tuonne Concordin puolesta, mutta olen mm, mukana CNCD, joka on Concordin jäsen Belgiassa. Ja annan tässä näkemykseni myös näistä järjestöistä, joita edustan koskien sitä, kuinka Belgia on keskittynyt jo tukeensa Burundille ja Euroopan unionin myös aivan alustuksena oli oikein hienoa kuulla päätelmät koskien tätä interventionismin politiikkaa, kun minulta pyydettiin puhumaan tästä aiheesta, niin tämä oli aika kiusallista, koska ehdollisuus on termi, jota olemme pyrkineet torjumaan koskien makrotaloudellista ehdollisuutta ja muuta. Menneisyydessä olemme tätä yrittäneet torjua. Nyt tästä puhutaan, niin meillä on todella hyvin epätasaiset suhteet, lahjoittaja ja saaja ja ja meillä on tällainen hyvin kunnianarvoinen ihmisoikeusagenda, mutta silti tämä on vähän kiusallinen termi. Kyllähän meidän pitää hyväksyä, että haluaisimme tasapainoisen kumppanuussuhteen, mutta aika vaikea sitä oikeastaan toteuttaa tässä Puhun tässä Euroopan unionin ja AKT-maiden suhteissa, koto, suhteista kotonuussopimuksen kautta. Kuten täällä aikaisemmin todettiin, usein vedotaan artiklan 8, eli poliittinen vuoropuhelu kaikilla sopimuksen kattamilla aloilla, mukaan lukien ihmisoikeuksien kehitys. Artikla 9, siinä todetaan, että ihmisoikeudet, demokraattiset periaatteet ja oikeusvaltio ovat tärkeät periaatteet. Ja sitten 96 artikla koskee näiden periaatteiden rikkomisesta ja vuoropuhelusta menettelystä, joka on jo aikaisemmin määrätty. Ja sitten kun kaikki vuoropuhelun käytävät on käyty loppuun, niin voidaan tehdä päätöksiä ja jopa keskeyttää tuki, niin kuin Murundin tapauksessa tehtiin, mutta myös 15 muussa maassa kun katsotaan kuinka Euroopan unioni ja ulkosuhdehallinto ovat arvioineet 15 vuotta kotonun sopimuksen toteuttamista. Tämähän ei viime kesänä julkaistiin tämä kertomus ja siinä nähdään, että, että tässä on eri sävyjä. Artikla 96 on pidetty myönteisenä monissa maissa ja sen kautta on voitu edistää ihmisoikeuksia. Mutta useissa akateemisissa tutkimuksissa eh, ei ole niin selkeä selkeästi todettu artikla 96 tehokkuus ihmisoikeuksien puolust- edistämisessä. Tämä on hieman reaktiivinen artikla ja sen täytäntöön paneeminen on vaarantunut johtuen Euroopan unionin muista intresseistä. Mainitsen tässä todella arvioinnin. Tässä on taloudelliset intressit ja myös eh, kumppanuusmaiden omistajuusongelmat. Tässä nähdään tämä kumppanuusongelmat ja myös ihmisoikeuskysymysten vastahankainen hyväksyminen kumppanuusmaissa. Ja konkurssissa olemme nähneet kuin myös tulevaisuuden kannalta niin Euroopan unionin AKT-maiden suhteethan ovat nyt uudistumassa, emme tiedä millaiseksi muotoutuvat, mutta on siis tärkeää vahvistaa poliittista vuoropuhelua ja edistää ihmisoikeuksia. Ja on myös tiivistettävä alueellisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, kun kyseessä on ihmisoikeuksien parassa toimivat järjestöt. Concord on ottanut kantaa EUn ja AKT-maiden välisiin suhteisiin ja ihmisoikeuksiin. Tämä oli verkossa tehty konsultaatio. Se oli 2015 syksyllä ja todettiin, että artikla 96 ei ole ollut riittävän tehokas ihmisoikeuksien edistämiseksi varmaankin johtuen poliittisen tahdon puutteesta. Artiklaa 96 pitäisi käyttää, jotta voitaisiin saada aikaan lisää poliittista vuoropuhelua ja pitkäaikaisten ratkaisujen löytämiseksi. Artikla 96 ei ole myös tuntunut tehokkaalta, koska sitä ei ole aina käytetty johdonmukaisesti kaiken, kaikessa politiikassa. Concordin taholta pyytäisimmekin ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion parempaa kunnioittamista AKT-maissa johdonmukaisesti, niin että Euroopan unioni tarkistaisi kauppapolitiikkaa, sotilaspolitiikkaa ja kaikkea muutakin, niin tästä tulee palaan e, kehitysyhteistyön johdonmukaisuuteen. Tämä on hyvin keskeinen ja tärkeä hetki nyt, kun meillä on tämä uusi käsite kestävän kehityksen tavoitteet ja muut. Meillä on vaarana, että menetämme tiettyjä mekanismeja, jotka eivät ole täydellisiä, mutta joista oli kuitenkin tiettyä hyötyä ja, ja, ja niiden avulla politiikka pystyy olemaan johdonmukaista. No, tämä on toinen keskustelu, mutta haluaisimme johdonmukaisemman lähestymistavan kaiken kaikkiaan niin kaikkien Euroopan toimijoiden keskuudessa myös, mukaan lukien yksityinen sektori. Usein on nähty, että yksityisellä sektorilla tapahtuu merkittäviä ihmisoikeusrikkomuksia eurooppalaisten yritysten taholta. Täällä on kollegoita, jotka esittivät mieltään tuolla iso konsernin edessä Brysselissä. Siellä oli Sierra Leonesta muun muassa edustajia osoittamassa mieltään. Sokfin yritystä on kritisoitu, kun se ei ole noudattanut e OECDn sääntöjä, eh, kunnollista työtä ja oikeutta kunnollisen eh, ruokaan ja niin edelleen. Vuodesta 2010 alkaen on pyritty muuttamaan eh, tilannetta Sierra Leoneissa, Kamerunissa ja Gambojassa. Kuusi vuotta olemme olleet vähän jumissa tässä asiassa. Kentällä yritys Sokvin ei halua käydä vuoropuhelua ollenkaan paikallisten toimijoiden kanssa ja mielenosoitus täällä Brysselissä todella järjestettiin, mutta Sofina ei halua tavata heitä myöskään täällä Euroopassa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää olisi se, että myös kansainvälisellä tasolla sitovat puitteet yksityistä sektoria varten. Kun puhutaan ehdollisuudesta, niin on todella muistettava myös yksityinen sektori. Poliittinen vuoropuhelu ei voi tarkoittaa pelkästään tuen keskeyttämistä siinä tapauksessa, että vaalit eivät suju niin rehellisesti ja demokraattisesti kuin toivottaisiin, tai jos ei noudateta perustuslakia tai jos on vallankaappaus, sen pitäisi olla paljon yleisempiä. Siihen pitäisi liittää tällainen laajempi strategia ja mikäli niin sitten kun on kaikki diplomaattiset keinot käytetty ja tuki keskeytetään, niin tarvitaan todella uusi strategia. tässä palaan Belgian tapaukseen ja siihen, mitä eh, Belgiassa kansainväliset järjestöt ovat todenneet, kuten kaikki tiedätte, silloin kun kun, kun tämä presidentti aloitti kolmannen kautensa, niin sitä tuli paljon mielenosoituksia ja Belgian ministeri päätti tuen keskeyttämisestä ja Belgian kansallisyhteiskunta oli aivan yhtä mieltä tästä päätöksestä, koska ei haluttu, että Belgian julkisia varoja käytettäisiin paikalliseen väestön oikeuksien polkemiseen. Kansalaisjärjestöt pyysivät, että tehtäisiin diplomaattista työtä Afrikan unionien ja alueellisten toimijoiden kanssa niin, että päästäisiin kriisistä eteenpäin. Vuonna 2015 oli todella tarkoituksena saada aikaan demokraattiset vaalit ja haluttiin myös löytää keinoja, joilla voitaisiin tukea väestöä kentällä toisten kansallisjärjestöjen ja monenvälisten järjestöjen kautta. Maaliskuussa Euroopan unioni päätti siis todella tuen keskeyttämistä Burundille. Tässäkin kansalaisyhteiskunnan kanta Belgiassa oli hyvin myönteinen aivan johtuen samoista syistä kuin kun aikaisemmin eh, eh, Belgian kehitysyhteistyöministerin päätöksen jälkeen. Nyt on kysymys siitä, kuinka edelleen voimme jatkaa kansallisyhteiskuntaa tuolla paikan päällä, kuinka siellä päästäisiin kriisistä eteenpäin ja saataisiin aikaan Burundin sisällä vuoropuhelua ja kuinka voimme auttaa siirtymään joutuneita perheitä ja niin edelleen. Nyt on tuki keskeytetty, mutta mitä nyt tehdään? Tämä on asia, jota olisi todella pohdittava perusteellisemmin. Belgian tapaus edustaa hyvin eh, tällaista tapausta. Eh, Concorde haluaa olla mukana globaalissa yhteistyössä ja todella y- y- artikla 96 on yksi väline saa nähdä, onko se sitten vielä mukana vuoden 2020 jälkeen. Yhteisohjelmoinnilla on myös mahdollisuuksia, mutta se on vasta alkuvaiheessa, joten jähtävä, nähtäväksi jää, kuinka nämä puitteet voidaan säilyttää. Sitten yhteiset puitteet tiettyjen välineiden osalta, nämä kannustavat budjettisiivut ja muut, ne eivät enää ole ajankohtaisia, voidaan pohtia miksi Euroopan unionissa olisi siis todella käytettävä näitä välineitä ja saatava aikaan yhdenmukainen lähestymistapa ihmisoikeuksien edistämiseksi. Pitäisi olla selkeät avoimet kriteerit, joita kunnioitetaan ja noudatetaan eikä niitä hylätä kesken kaiken, niin kuin täällä mainittiin. Tulevaisuudessa on myös tärkeää eh, investoida avaintoimijoihin, jotta ottaa äh, kansallisyhteiskunta paremmin mukaan. Artiklassa 96 puhuttiin vain hallituksista, hallituksista eikä, eikä kansalaisyhteiskunnalla ollut siinä sijaa, paitsi ehkä delegaatioiden kautta. Olisi varmasti tärkeää saada kansalaisyhteiskunta kaikessa moninaisuudessaan paremmin mukaan ja käydä jäsenneltyä vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja vahvistaa eurooppalaisten, Euroopan EUn delegaatioiden roolia. Concordin kertomus vuodelta 2017 koskien tätä aihetta ja tehokkaampaa kumppanuutta kansallisyhteiskunnasta. Puhuin juuri tästä. Saimme 450 vastausta 26 maasta ja päädyimme seuraaviin suosituksiin. Tämä on siis se, mitä kehitysmaiden kansallisjärjestöt toimivat, toivoivat. Halutaan siis jäseneltyä paremmin jäsenneltyä vuoropuhelua ja EUn ja delegaatioiden tiimiväisestä tai kansalaisyhteiskunnan kanssa ja näiden lähettiläiden ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Delegaatioiden rooli on hyvin äh, tärkeä arkaluontoisissa tapauksessa. No voitte katsoa, mikä, mitä Tunisiastakin siellä todetaan. Kertomuksessa todetaan myös, että on tärkeää vahvistaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen roolia niin, että voivat toimia ikään kuin vahtikoirina kentällä. Tämä oli selkeästi yksi perusongelma vastauksien perusteella, vaikka parannusta tapahtunut, niin parantamisen varaa on aina. Ja sitten on tietenkin tärkeää kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin näissä maissa. Ai niin, no, aika raja taisi ylittyä. Tiedämme, että, että joitakin esteitä tässä saattaa matkalle tulla, mutta kaiken kaikkiaan ajatus on jatkaa vuoropuhelua myös kriisin aikana ja tietää, että tulokset tulevat riippumaan kontekstista. Emme ole varmoja, onnistuvatko nämä mutta on tärkeää tämmöinen yhteinen eurooppalainen visio, jonka kautta voidaan eh, edistää demokratiaa ja juuri köyhyyttä tuesta riippuvaisuus ja alueellisten rehäristien rooli ovat tärkeitä. Kuinka nämä maat asettuvat tähän etelä, eteläväliseen yhteistyöhön? Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, joita on pohdittava koskien ehdollisuutta. No, eh, no niin, enpä tiedä, onko täällä nyt kysymyksiä jäseniltä. Linda. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron sinulle, niin pyytäisin, että voisitko tulla jatkamaan puheenjohtajana, koska minun on mentävä esittämään puheenvuoro toisessa kokouksessa. Voisitko tulla vielä jatkamaan puheenjohtajan roolia tässä kokouksessa? No tienes que hablar ahora, tienes que... Niin ei sinun tarvitse nyt puhua, vaan sinun pitäisi tulla tänne johtamaan kokousta. Linda. Sorry. Oh, you have to go away, yeah. So, um, I said, I mean, niin Enrique, sinun on lähdettävä. Me kuulimme hyvin paljon menneisyydestä, mutta se mistä me emme ole keskustelleet, mitä on oikeastaan kaksi. Yksi on ilmastonmuutos Afrikassa erityisesti. Sama keskustelu kuin aikaisemmin on kyse vipuvaikutuksesta. Mikä vipuvaikutus meillä on, kuinka paljon vipuvaikutusta meillä on. Puhumme Burundista, joka on pieni maa. Entäpä nämä isot maat? Entäpä se, että monilla mailla on myös muita äh, paikkoja, joista he saavat apua. Tämä dynamiikka muuttuu. Ehkäpä esitän nyt vain tämän yhden kysymyksen, kun meillä ei ole kovin paljon aikaa vielä. On yksi asia esityslistalla. Sorry, another question, Norbert? Niin, kysymys vielä Norbert. Oliko muita kollegoita? Marja tai joku muu? Niin, olkaa hyvä sitten. Voitte vastata. Olkaa hyvä. Euh, niin, kyllä käsitteeksi tunnustin, että tiettyjä äänestyksiä tarvitaan, että saadaan aikaan yhteinen visio ja tuen rooli. En usko ollenkaan, että vaikka meillä olisi kaikki ainesosat, niin ei siitä välttämättä kuitenkaan synny niitä tuloksia, joihin haluttaisiin päästä. Meidän on tunnustettava, että ei, ei tästä varmuutta ole. Yes, Linda, please. Maybe chair, because I, nobody else has asked the question. No ehkäpä puheenjohtaja, kun kukaan muu ei tätä kysymystä esittänyt. Toinen kysymys osa oli tämä. Me emme ole keskustelleet näistä kiistanalaisista kysymyksistä, jotka ovat edessämme joka päivä. Esimerkiksi minulle sanotaan, että jotkut näistä maista, joiden ihmisoikeustilanne on huono, ovat niitä maita, joiden jotka inhimillisen kehityksen tasolla kehittyvät parhaiten. Joka päivä tehdään päätöslauselmia Etiopista, Ruandasta ja niin poispäin. Näistä asioista emme keskustele. Mitkä ovat ne käytännön poliittiset kysymykset, jotka ovat edessä sen sijaan, että puhumme näistä teoreettisista asioista, mitä artikloja on, mitä on aikaisemmin tapahtunut. Nämä ovat näitä päivittäisiä käytännön ongelmia, Ihmiset puhuvat myös sosiaalista oikeuksista, eivät vain ihmisoikeuksista, myös poliittisista oikeuksista. Pitää löytää tasapaino näiden välillä. Tämä on ongelma, joka me peillä on ja hallituksilla. Maybe just a, a quick answer on both of these questions. Nopeasti molemmin kysymyksiin vipuvoimasta. No mitä siihen ollaan halukkaita panemaan? Burundi on ehkä pieni maa, mutta sillä on suuri palos Amisamin missioon, rauhanturvamissioon, operaatioon, jota EU rahoittaa. Ja on siihen keskittynyt. Myöhensikö se artikla 96? Ehkä. Lipuvoimaa on se, että mitä, on halukka- mitä ollaan halukkaita panemaan. Komission aspekteja, diplomaattisia ponnistuksia vai ollaanko halukkaita vain kehitysyhteistyöhön, mitä osaa siitä budjettituki. Tämä liittyy toisenkin kysymykseen tai siihen toiseen kysymykseen, joilla on huono, huonot saavutukset, saavat silti apua nyt. Ja mihin se viiva vedetään, raja asetetaan. Jos puhutaan Ruandasta, on kovin mielenkiintoista, että poliittinen vuoropuhelu 2012 kriisin jälkeen avunantajayhteisön kanssa, niin se sektorisoitui sen sijaan, että oli yleistä keskustelua aiemmin yleisestä budjettituosta kaiken kaikkiaan. Eli mitä halutaan? Mitä halutaan panna eteenpäin? Mikä on tavoite lopulta? Onko se kehityksen tukeminen, demokraattian ja osallistuvan kehityksen tukeminen, sen mukaan täytyy sitten toimia. Ja nämä osatekijät, kun puhutaan follow-up government-lähestymistavasta, siis sekä kotona että kumppanuusmaassa, ne liittyvät yhteen. Niin ihan nopea huomio. Artikla 96 tehokkuudesta tässäkin. Sen vaikuttavuus riippuu eri tekijöistä. Itse väline ei ole vastuussa, vaan miten sitä käytetään. Siihen liittyy myös hallinnon riippuvaisuus. Puhutaanko siitä, että keskeytetään hallinnolle, joka on korruptoitunut, vai onko ihmisloukkaukset kyseessä, vai puhutaanko maasta, joka apua tarvitsee ja hallinto ei tarvitse. Joissakin maissa hallinto ei ole riippuvainen avusta. Se paljon liittyy siihen, että on kartelikoksi vaikuttava vai ei. Niin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Linda Makavanin kysymykseen. Jos otamme Iranin esimerkiksi, se on ensinnäkin maa, joka ei tarvitse apua. Toiseksi se on maa, jonka ihmisoikeustilanne on hyvin heikko, todella heikko. Ja samanaikaisesti EUlla oli tämä suuri sopimus ydin äh, aseesta, joten tämä on sellainen asia, jossa voisi olla äh, ristiriitaisia tavoitteita. Yhdessä asiassa EU toimi hyvin. Silläkään kun se kävi vuoropuhelua ja teki sopimuksen Iranin kanssa yhdessä P3 plus 3 vai miksi sitä nyt kutsuisi ryhmän kanssa, niin samanaikaisesti EU on jättänyt päätöslauselmia ihmisoikeuksista, Iranin ihmisoikeustilanteesta YK-komiteassa Monet kumppanit sanovat, että teillä nyt on sopimus Iranin kanssa, monet asiat ovat parantuneet siellä, eikö teidän ehkä pitäisi vähän äh, pehmentää sanavalintojanne tai vetää pois päätöslauselmaa. Ei, me olemme pitäneet kiinni eh, siitä ja aina se on enemmistöllä hyväksytty YKssa. Tämä on hyvä esimerkki eh, tällaisesta kahden kortin pelistä. Samanaikaisesti korkeudustaja Mogherini eh, onnistui käymään vuoropuhelua ihmisoikeuksista iranilaisten kanssa ja sama koskee etiopalaisia. Etiopian kanssa meillä on hyvin paljon yhteistyö- ja maahanmuuttovuoropuhelua mutta meillä on myös mahdollisuus keskustella ihmisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista. Ehkäpä puhe ei riitä, mutta ainakin meillä on tämä kanava, joten jonkinlainen mahdollisuus on hyödyntää näitä keskenään ristiriidassa olevia tavoitteita, jotta asia pidetään esillä. Ja sitten artikla 96, minä henkilökohtaisesti uskon, että se on ollut myönteinen kokemus monissa maissa. Voisin mainita Norsulurannikon, Kotivuorin, ähm, kun oli vaalit, presidentti Gapko tai Mauritania, kun oli vallankaappaus. Guinea on toinen tapaus, joten usein 96 artikla on ollut hyödyllinen jonkun prosessin tukemisessa, joka sitten on johtanut muutokseen. 96 artiklan jälkeen on yhteistyön uudelleen aloittaminen. Tässä on vahva vipuvaikutus, koska heti voidaan ähm, panna pöydälle määrärahoja, joiden avulla voidaan tukea uutta hallitusta tai uutta presidenttiä tai niin poispäin. Rapidement alors, effectivement. Euh, mais peut-être... No nopeasti. Niin kaksi asiaa. tuntemukseni on, että ongelma ei ole välineissä. Tuli kysymys, että pitääkö perustaa uusia välineitä, jotta voidaan toteuttaa ehdollisuutta. Mielestäni se olisi oikea vastaus. Ongelma ei ole se, että tarvittaisiin uutta, vaan se, että käytetään hyvin olemassa olevaa. Tiedämme ratkaisut, politiikan teon johdonmukaisuus, koko hallinto, lähestymistapa, poliittinen johdonmukaisuus. Kyse ei ole pelkästään kehitysavusta, vaan toiminnasta kautta linjan. On totta, että sanktioilla voi olla osansa. Mutta artikla 96 tai muut sanktiot, turvaneuvosto, YK, Ehkäpäs kunkin sanktion yksittäistä luonnetta täytyisi miettiä erikseen. Se voi joskus kantaa edelmää. Nyt kun budjetit ovat tiukalla, niin se voi olla vaikeaa, tiedän, mutta pitäisi löytää tapa antaa enemmän rahaa käyttöön, koska silloin vuoropuhelu pysyy käynnissä – ei se välttämättä yksinään riitä, mutta EU on osoittanut, että se on pystynyt vuoropuheluun eri kriiseissä. Ja niiden aikana se on osoittanut, että siitä lisäarvoa on saatu. If no, then I can start to close our meeting, and, but first... No, ryhdymme nyt päättämään tätä kokousta, mutta ensinnäkin olen pahoillani, että Minulta jäi eh, kuulematta osa tätä tärkeää kuulemista, mutta koska minä olen eurooppalaisen demokratiarahaston eh, johtokunnan jäsen, niin en voinut eh, osallistua koko kokoukseen. Kiitän kuitenkin hedelmällisistä kuulemistilaisuudesta. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja heidän panoksestaan ja nyt annan puheenvuoron jälleen puheenjohtajallemme Lindalle. Hän saa johtaa loppukokousta, valiokuntamme kokousta. Okay, colleagues, we're running behind time now, so I'm going to... No niin, olemme ajasta jäljestä, joten meidän täytyy mennä tähän ähm, viimeiseen asiaan, koska meillä on useita ihmisiä, jotka haluavat puhua tästä asiasta. Menen nyt tähän äh, valiokuntamme tavalliseen esityslistaan. Tämä on suullinen kysymys joustavuus EUn ulkoisen toiminnan strategisena painopisteenä syy sille, miksi tämän olemme esityslistalle asettaneet, on, että tiedämme, että joustavuus tai selviytymiskyky on erittäin tärkeä aihe. Me näemme kuivuutta Afrikassa jälleen. Tällaista kuivuutta ei ole ollut pitkään aikaan. Ihmiset kirjoittavat minulle ja kysyvät minulta, miten tämä on uudelleen tapahtunut. Eikö meidän olisi pitänyt arvata tämä ennalta? Ja tavallaan muistan, kun puhuin eurooppalaisille mm, ministerille kuukausia sitten ja silloin jo tiesimme, että tämä kuivuus on syntymässä. Joten ihmiset kysyvät meiltä, miksi meidän toimemme onnistu. Ja teemme tämän tänään, koska tiedämme, että komissio tällä hetkellä työstää uutta yhteistä tiedonantoa selviytymiskyvystä. Se liittyy humanitaariseen apuun, koska humanitaarinen apu sitä yleensä annetaan silloin, kun kehitysapu on epäonnistunut. Te annatte tiedonantonne toukokuun lopussa, haluamme kuulla mitä se sisältää ja haluamme vaikuttaa siihen tiedonantoon. Joten pidemmittä puheita, meillä on paljon puhujia eikä kovinkaan paljon aikaa. Luen vaan tämän puhujan listan. Rakont Eh, ulkosuudehallinnosta, Manuela Cabral Degedefkosta ja Henrike Trautmann, joka on Ekosta, Ekopääosastosta. Ja sitten meillä on Kathleen Schick Voice Networkista, joka edustaa kansalaisjärjestöjä humanitaarisessa avussa, joten me kuulemme eri komission osia ja sitten kuulemme kansalaisjärjestöjä. Alun perin teille piti antaa 10 minuuttia, mutta nyt ajan takia meidän pitää leikata tämä puheaika kahdeksaan minuuttiin. Ilmeisesti teitte yhteistyötä tämän tiedonannon suhteen, että pitäkää tämä mielessänne, koska meillä on täällä paljon jäseniä, jotka ovat hyvin kiinnostuneita tästä, niin että voimme vielä esittää kysymyksiä. Ensin herra Alfredo Conte, joka on strategisen suunnittelun johtaja ulkosuhdehallinnossa. Olkaa hyvä. Ja anteeksi, että ehtinyt tervehtiä teitä aikaisemmin, koska meillä oli kiire. <clears throat> Niin kuin aikaa on vähän, niin yritän puhua mahdollisimman tiiviisti. Otitte jo esille, miten tärkeä yhteinen tiedonanto on ulkoisten toimien painopistealueena Se on globaalin strategian yksi tärkeimmistä osatekijöistä. Se muistuttaa meitä myös siitä, että riippumatta siitä, miten ajankohtainen ja tärkeä strategian toteuttaminen on, niin strategia on globaali pyrkimyksissään, joten ei ole tarkoitus, että se keskittyisi vain turvallisuuteen ja puolustukseen. Ja ehkä hyödyttää myös muistuttaa, että pääviesti ja tavoitestrategiassa on vetoomus siihen, että voidaan puuttua hyvin monimutkaisiin haasteisiin niin, että otetaan käyttöön kaikki välineet ja voimavarat, jotka käytössä on, johdonmukaisella tavalla, jotta voidaan myötäillä sitä, mitä strategiassa sanotaan johdonmukaisella tavalla. Selviytymiskyky on hyvä esimerkki, uskomme. Se on dynaaminen ja virtaava, voisi sanoa jopa vähän epämääräinen. Globaalinen strategia yksilöi selviytymiskyvyn yhdeksi tämä pää painopistealueeksi ulkoisissa toimissa. Se kuvaa sitä kyvyksi yhteiskunnissa ja valtioissa uudistua. Näin muodoin pystytään selviytymään kriiseistä. Näin kestävä kehitys ja toimielimet ovat selviytyskykyisen valtion ytimessä. Selviytyskyvyn rakentaminen on strateginen painopistealue globaalissa strategiassa. Myöskin se esiintyy muissa tärkeissä sitoumuksissa ja politiikka-asiakirjoissa. Samaan aikaan selvityskykyä itsessään ei pitäisi pitää uutena nimenomaisena EU-politiikan tavoitteena. Semminkin, kun selviytymiskyky on arvoiltaan neutraali konsepti, sillä voi olla jopa negatiivisia konnotaatioita. On myös negatiivista selviytymiskykyä. Olemme tietoisia esimerkiksi, että rikollisjärjestöt esimerkkinä ovat pahamaineisen selviytymiskykyisiä ja sellaista selviytymiskykyä ei todellakaan halua vahvistaa päinvastoin. Haluamme siihen puuttua ja muuttaa sen positiiviseksi Myöskin yhteisen tiedonannon tavoitteena ei ole se, että tulisi joku uusi väline selvityskimin tukkaan kyvyn tukemiseen. Sitä pitäisi pitää mieluumminkin tavana kuvailla järjestelmän luonteenomaisuuksia, joilla voidaan muutokseen vastata saman aikaan, kun pääpiirteet pysyvät ennaltaan. Se on hyödyllinen tapa ajatella sitä, että mikä aiheuttaa sen, että järjestelmä murtuu paineessa ja sitten toisen järjestelmä pystyy selviytymään. Minkälaisia piirteitä siihen liittyy ja miten paljon muutosta järjestelmä voi äh, sietää ja jos toimitaan oikealla tavalla, niin se voi olla hyödyllinen tapa niin, että voidaan puuttua haavoittuvoin kohtiin. Mutta samaan aikaan konsolidoidaan vastaavat vahvuudet ja kaikessa tässä otetaan huomioon paikallinen omistajuus ja pyritään siihen, että ihmiset ja oikeudet ovat keskiössä. Tällä tavalla selviytymiskykyä pidetään monitahoisena käsitteenä, joka merkitsee eri asioita eri politiikkalohkoilla. Ihan oikein mainitsit humanitaarisen avun ja kehitysavun, mutta on muita osa-alueita, jotka tulisivat tiedonannon keskiöön. Ympäristö, ilmasto, energia, strateginen viestintä. Tiedonannon tarkoituksena on saada aikaan yhteinen narratiivi, jossa kehyksessä kaikki selvityskymin ulottuvuudet voivat löytää oman paikkansa. Pyrimme kuten sanoin aiemmin, tekemään sen johdonmukaisuuden hengessä. Voidaan päästä eroon perinteisistä rajoista ja poteroista ja rakennetaan olemassa olevan positiivisen varaan 2012 tiedonannon. Haluaisin mainita uudesta lähestymistavasta selviytyskykyyn. Kestävän kehityksen tavoitteet, Pariisin ilmastosopimus esimerkiksi. Jos pystytään toimimaan asianmukaisesti, niin selviytymiskyky lähestymistapa pitäisi johtaa niin, yhteyteen kestävän kehityksen tavoitteisiin ja myöskin unionin johdonmukainen toiminta globaaliin turvallisuuteen ja rauhaan. Sen pitäisi myös varmistaa, että EUn ulkoiset toimet linkittyvät asianmukaisesti sisäisen turvallisuuden agendaan. Ja voidaan antaa siihen asianmukainen panos. Globaali strategia itse asiassa toteaa uudelleen sitoumuksen sisäiseen agendaan, mutta myöskin globaaliin agendaan. Siellä myös painotetaan sitä, että EU ei ole eristetty niistä paineista, jotka vaikuttavat sen kumppanimaihin, että sisäisen ja ulkoisen politiikan raja on häilyvä. Ja jotta EU pystyisi vaikuttamaan kansalaistensa turvallisuuteen, niin täytyy ottaa ulkoiset toimet huomioon. Tässä hengessä tiedonanto pyrkii yksilöimään ongelmia, jotka vaikuttavat sisäisen ja ulkoisen toiminnan väliseen rajaan. Saadaan aikaan asianmukaiset yhteydet turvallisuusunionista vastaavan komission toiminnan osalta ja erityisesti ottaen huomioon hybridiuhkien vastainen tiedonanto, joka hyväksyttiin vuosi sitten. Vielä yksi lause yhteistyön tärkeydestä. Erityisesti kun ajatellaan kansainvälisiä organisaatioita, joilla on paljon kokemusta ja asiantuntemusta alalla. Tässä haluaisin mainita erityisesti YK, Maailmanpankin ja OECD, joilla on, kuten sanoin, valtavasti asiantuntijuutta jaettavana ja voivat antaa oman panoksensa selvityskiminan vallan, mutta myöskin kumppanit. Kolmannen, kolmannet maat tietysti erityisesti. Niiden selvityskykyhän pyritään tukemaan ja samalla omaa selvityskykyämme unionina. Yhteistyö on tärkeällä siellä tiedonannossa ja tietysti aivan viimeiseksi myöskin kuuleminen. Me Tietysti hyvin tiukassa aikataulussa käymme, toteutamme kuulemisia kansalaisjärjestön kansallisyhteiskunnan kanssa, mutta tietysti hyvin mielellämme kuuntelemme täällä ja otamme huomioon myös parlamentin näkemykset. Tämä riittää tällä erää. Annan puheenvuoron muille kollegoille. Thank you very much for sticking to time. Hyvä on. Kiitoksia, että piditte kiinni puheajasta jopa äh, äh, vähän lyhyemmin puhuitte. Seuraavaksi Manuela Cabral TEFCO-pääosaston ähm, selviytymiskykyosastolta. Teillä on jo politiikka, nyt teillä on uusi tiedonanto. Miksi? Mitä te haluatte muuttaa? Se olisi mielenkiintoista tietää. Onko jotain, mitä ähm, pitäisi tapahtua, mutta ei tapahdu, niin että meillä olisi konkreettinen näkemys siitä, miten toimia pitäisi muuttua paikan päällä. Kiitoksia Ehkäpä Defko on se, joka pystyy parhaiten tämän kertomaan. Meillä on vuoden 2012 tiedonanto selviytymiskyvystä, joka perustui siihen, että opitaan ruokakriisistä, miten selviytymiskykyä voitaisiin parantaa. Ja kuten Alfredo sanoi, me olemme oppineet hyvin paljon ja me olemme oppineet, että selviytymiskyky on nostettava esiin eri aloilla, maatalous, ympäristö, ilmastonmuutos, talous. Mutta tämä selviytymiskyky tiedonanto tässä globaalissa strategiassa vie meidät askeleen eteenpäin. Se on varmaan vastaus kysymykseen elintarvikehuollosta, eli miten yhdistämme EUn toimet selviytymiskyvyssä globaaliin toimintaan kolmansien maiden kanssa, koska EU yksin ei pysty pakottamaan maata vahvistamaan selviytymiskykyään ainoastaan kehitysavun välineiden kautta. Joskus me tarvitsemme myös poliittista, diplomaattista koordinointia muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten Alfredo sanoi. Joten tällä tiedonannolla me emme halua palata siihen, mitä sanoimme vuonna 2012 ja 2013. Päinvastoin me haluamme rakentaa sen pohjalta ja ottaa mukaan sellaiset alat, joita tämä vuoden 2012 tiedonanto ei kattanut. Ja joskus se jopa ehkäisee sitä, että pystymme todella ratkaisemaan tilanteen tai parantamaan selviytymiskykyä. Joten ajatelkaapa tätä sillä että yritämme oppia menneistä, katsoa mikä onnistui, mikä ei onnistunut niin hyvin ja miten tilannetta voitaisiin parantaa. Tähän haluaisin lisätä sen, että tällä välin kansainvälinen konteksti on myös muuttanut. Alfredo mainitsi jo nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Hän mainitsi Pariisin sopimuksen, Sendain sopimus pitäisi mainita. Ja kaikki ovat varmaan tietoisia siitä, että kehitys, kun katsotaan kestävän kehityksen tavoitteita, sen on kuljettava käsi kädessä perinteisten kehitystavoitteiden ja rauhan kestävyyden kanssa. Tätä me yritämme selkeyttää sitä, mitä me yritämme tehdä ja kaikista niistä keskusteluista, joita olemme käyneet, on käynyt ilmi se, että miten voimme operationalisoida tämä toimet vähän paremmin, miten me voimme virtavirvaistaa eri prosessit, joita meillä on eri toimintalohkoilla, oli kyse sitten turvallisuudesta, puolustuksesta, kehityksestä, poliittisesta kehityksestä, eikä meidän pitäisi yrittää virtaviivaistaa niitä, että eh, välttäisimme, että humanitaarisen toimintalokon kollegojen täytyy niin usein puuttua tilanteeseen. Tämä on meidän eh, yhteinen tavoitteemme. Toivottavasti olen vastannut kysymykseenne älkää ajatelko, että tämä tiedonanto ratkaisee kaikki ongelmat, mutta se on kuitenkin tiedonanto, joka panostaa kovasti poliittisen tahtoon eh, ja prosessien virtaviivaistamiseen niin, että voimme saada aikaan parempia tuloksia lopulta. Ja tämä pitäisi minun mielestäni olla meidän päätavoitteemme. Ja ainakin se, mitä me yritämme saavuttaa tällä uudella tiedonannolla. Olenko vastannut kysymykseenne? Uskonpa niin. Eh, että se mitä sanotte, että teillä on aikaisemmin ollut kehityksen välineitä, hankkeita, ohjelmia, mutta ei tehty linkkiä siihen, kun EU oli YK ja jäsenvaltiot puhuivat. Tätäkö te tarkoitatte, että te ette sanoneet, että meillä, sanoitte, että meillä on ohjelma Saharassa ja niin poispäin, mutta emme sano, että me näemme heikkoudet tässä. Mm. Niin, me katsoimme, jos joskus tätä kokonaiskonseptia, tätä epävakautta, mikä epävakauden tai äm, tilanne on. Ei maa ole absoluuttisesti epävakaa on erilaisia epävakauden tilanteita, yhteiskunnallinen, poliittinen, ympäristöllinen epävakauden tila ja kaikkiin näihin täytyy puuttua äh, kontekstissa. Ja tätä me yritämme saada aikaan myöskin poliittisessa vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa, niin että myös nämä maat ovat tässä toimessa mukana, eikä vain EU-osapuoli. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kuulemme ekopääosastoa. Edustaja Vera Trautman ekosta. Hän vastaa politiikan kehittämisestä ja alueellisista strategioista ja hän puhuu kehityksestä ja humanitaarisesta avusta. Äh, Rouva Trautman, anteeksi. Minä ajattelin, että, että Rouva Trautman. Ja sitten joku sanoi, että herra, pyydän anteeksi. In my note, I thought maybe I'm wrong. Minä ajattelin, että ehkä nämä äh, muistiinpanoni ovat väärin. So, so that's at least clarified. Kiitoksia puheenjohtaja. No tulitpa tämä asia ainakin selväksi. Aloitetaanpa sitten mistä aloititte tekin. olemaan oikeastaan takaisin siinä, kun, mistä aloitimme 2012, kun annamme ensimmäisen tiedonannon koskien näitä selviytymisedellytyksiä. Nyt olenkin mukana. Nyt on taas näillä nälänhätään samat kriisit, kun puhumme tuolloin 2012. Mikään ei ole siis muuttunut. Olen todella sitä mieltä että kuitenkin, että kyllä tässä jotain on muuttunutkin. Kuivuus on toki paha. Nythän meillä on uusia ilmiöitä tullut mukaan, joilla on vaikutuksensa, mutta tähän mennessä on kyllä paljon vahvempaa yhteistyötä humanitaarisen ja kehitysavun toimijoiden välillä ja meillä on, äh, on eri rahoitusmahdollisuuksia EU-sta kokonaisuudessaan eikä niinkään toimialoittain tukea. Ja uskon, että olemme onnistuneet tässä aika hyvin, mutta olemme myös hyödyntäneet mahdollisuutta ja vähän uudistaneet käsitteitä. Aikaisemmin puhuttiin vastauksista ruokakriisiin. Nyt ymmärrämme, että ei tämä ole niinkään ruokakriisi. 80 prosenttia näistä ovat ihmisten aikaan saamia selkkausperusteisia. Ne koistavat vuosia 10-15 vuottakin olla vielä samoissa konteksteissa – tietenkin pidetään kiinni humanitaarista periaatteesta ja neutraalisuudesta. Ekolle on myös tärkeää huomioida konfliktisensitiivisyys omissa analyysissä, eikä ainoastaan sanota, että tämä on politiikkojen virhe tai kehityspuolen virhe, vaan tämä on kollektiivinen virhe, jos ei saada konflikteja suitsittua eikä voida estää tilanteen laajentumista, kuten Nigeriassa ja Jemenissä. Moneen näihin kahteen 2012 kriisi ei ulottunut, mutta nyt näin on. Eli tämä konflikti ei mitenkään liity ruokaturvaan. Pyrimme siis nyt tarkastelemaan uudelleen koko tätä järjestelmää ja Täällä on muutamia muitakin asioita, joita olisi vähän päivitettävä. Yhteistyö, kehitys, avun kollegoiden kanssa tulee olemaan tar- tarpeellista. Ei pidä toimia erillään, vaan alusta asti yhdessä. Meidän olisi myös tarkisteltava paremmin, kuinka järjestelmät voivat reagoida paremmin shokkeihin, terveysjärjestelmät ja muut järjestelmät näissä maissa, niiden pitäisi sietää näitä shokkeja. Ja meidän on myös tarkasteltava suhteitamme paikallishallintoon. Loppujen lopuksi paikallishallituksella on vastuu maasta, jota he johtavat. Niin kyllä tässä edistystä on tapahtunut. Eli Etiopiassa ollut kävitte, täällä on tämä, siellä oli tällainen tuoteturvallisuusohjelma, joka aika hyvin oli hallinnointu, ja sillä vastattiin ongelmiin viime vuosina vähän lisää että tukea tarvitaan kyllä, mutta siellä hallitukset ovat sijoittaneet varoja oman maansa kriiseihin. Tämä on tärkeää Olemme puhuneet poliittisen ja kehityspuolen kollegon kanssa ulkosuhdehallinnassa niin, että tästä selviytymisedellytysasiakirjasta ei tule mitään joulukuusta, vaan, vaan todella tällainen poliittista ajattelua ohjaava asiakirja, jonka avulla voidaan pohtia näitä kriisien selvittämistä. Ja näin päästäisiin pidemmällä linjalla eteenpäin. Kiitos kovasti tästä. Ja sitten Karina pohjalla Catherine Schick. Voice Networkin johtaja edustaa humanitaarisen avun kansalaisjärjestöjä. Kiitos kovasti ja kiitos mahdollisuudesta puhua täällä, että kutsuitte verkoston. Me olemme itse asiassa osallistuneet kuulemiseen – sekä humanitaarisen avun että rauhan rakentamisen kehitysavun osalta minulla on vähän laajempi argumentointi tausta. Arvostan kovasti tätä ja tämä kunnianhimoinen ohjelma ulkosuhdehallinnon kollegan esitteleminen teki vaikutuksen todella ja Sen vuoksi on surullista, että prosessille ei anneta enemmän aikaa ja kuulemisille ja keskusteluille. Tiedän, että teette parhaanne. Me olimme ensimmäinen, yksi ensimmäisistä lohkoista, jota kuultiin. Kiitämme siitä, mutta tämä on kuitenkin niin tärkeää. Ja toinen asia, jonka toinen kollega mainitsi. Hyvin tärkeä asia, opitut läksyt. Ja että rakennetaan sen varaan, missä missä ollaan jo oltu. Ja tietysti aiempien tiedonantojen toteuttamisprosessi on tärkeä, sitä pitäisi arvioida parhaillaan. Ja toiseksi sitten itse asiassa erityisrahaston ensimmäinen arviointi tilintarkastustuomioistuin asiaa käsittelee. Ja tämän aikataulun osalta olemme huolestuneita, että näistä kahdesta asiakirjasta opitut läksyt eivät pääse huomioon otetuiksi tämän verran prosessista. No, liittyen siihen, mitä Ruud Trautman sanoi. Varmaankin meille selviytymiskyvyssä tärkeintä on, ja siinä paljon tehdäänkin jo työtä kansalaisjärjestönä – niin paljon kuin pystytään, se, että kukaan jää jälkeen. Ja tässä on sitten suuri yhteys strategisiin, strategisiin kehitystavoitteisiin ja humanitaarisen avun huippukokouksen tavoitteisiin. Jos ei jätetä ketään jälkeen, niin on tärkeää, että tiedonnossa keskitytään ihmisiin oikeasti ja yhteiskuntiin ja yhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan ja että mikä niiden panos itse asiassa on vakauteen laajemmin. Nyt kun turvallisuudesta ja vakaudesta puhutaan, mikä on tietysti hyvin tärkeää, kun otetaan huomioon, että tiedonanto on globaalin strategian seurausta, niin tietysti oletetaan, että tarvitaan kestävää selviytymiskykyä ja rauhaa. Kestävyyskin mainittiin, ja luulenpa, että kun me olemme käytännön työntekijöitä, niin niin, että keskiössä on olennaista. Mielestäni tässä on suuri haaste. Tiedonannothan ovat lyhyitä asiakirjoja. Ja kyllä ihailen niitä, jotka tässä näiden perusteella joutuvat työtä tekemään. Ja varmaankin mitä raportistanut näin, tai parlamentin mietintöluonnoksesta, niin se mitä siellä on, niin on hyvä koska operationaalisuus ja puutteiden yksilöinti itse asiassa eri välineiden operationaalisuudessa ja mitä välineitä nyt komissiolla on käytössä. Niin, siihen meidän mielestämme pitäisi tietysti keskittyä. No toinen näkökohta tuli esille vielä. Niin sanottu varhaisvaroitus. EU on päässyt pitkälle, kun se on varhaisvaroitusjärjestelmiä kehittänyt. Se, mitä puuttuu mielestäni, on varhainen toiminta, reagointi. Ja tässä jäsenvaltioilla on suuri osuus. Vielä yksi asia liittyy strategisiin kehitystavoitteisiin ja huippukokoukseen on yhteisten tulosten keskustelu. Voidaanko niitä todellakin saada yhdelle maalle? Täällä mainittiin ja mielelläni sen kuulin, että kutakin kriisiä tai kutakin maata täytyy kohdella omasta asiayhteydestään käsin, kun yhtä ratkaisua ei löydy kaikille. Mutta tässä täytyy ottaa huomioon hallitusten vakaus, humanitaarinen apu ja muut asiat. Ja niille yhteinen tulos tietysti on eri asia. Jos Syyriasta esimerkiksi puhutaan, jos puhutaan rauhasta ihmisistä, niin se käy. Halutaan diktaattorista päästä eroon, niin sitten on kaikkia EU-välineitä vaikea sille linjalle, yhdelle linjalle asettaa. Tässä mieluummin on kyse täydentävyydessä ja tämä yhteistyö DEFin pääosaston, DEFCO-pääosaston ja ECO-pääosaston välillä onkin jo edistynyttä. Mutta täydentävyys siis eri välineiden välillä – ja että tavallaan kuretaan niitä eroja umpeen niiden välillä, niin se on tärkeää mieluummin kuin, että välineet ovat täysin integroituneita. Pidän siis oikein hyvänä valiokunnan valitsemaa lähestymistapaa. Ja vielä yksi asia, että tarvitaan pitkän aikavälin lähestymistapaa. Ja nyt ilmeisesti puheaikani on päättynyt, joten tämän verran tältä erää. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille. Okay, thank, thank, you very, thank you very much for, for... Kiitoksia oikein paljon, että annoitte meille tämän näkymän asiaan. Haluavatko kollegat puheenvuoron? Niin, edustaja Venta ensin ja sitten teemme puhujalistan. Bogdan. Dziękuję, Linda. Kiitos, Linda. Tietysti olen samaa mieltä sen kanssa, mitä komissio sanoi. Selviytymiskäytyy ottaa huomioon ympäristössä, taloudessa ja yhteiskunnassa. Tietysti turvallisuus myös huomioon ottaen. Viime viikolla Strasbourgissa keskusteltiin Jemenin ja Nigerian, Somalin, Etelä-Sudanin tilanteesta ja kaikki oikeastaan tiedämme, että näissä maissa tällä alueella Afrikassa niin uhkaa jo historian suuri humanitaarinen kriisi. Tietysti ilmastonmuutos, nälkä, kuivuus, mutta sen lisäksi monien väestöryhmien turvallisuus, esimerkiksi Nigeriassa paradoksaalisesta puhutaan, että se on kehittynyt taloudellisesti hyvin, mutta Boko Haram-ongelmia ja muiden suurien ongelmien kanssa se kuitenkin painiskelee. Eli tämä tiedonanto, josta puhuitte. Tuleeko tiedonantoon jonkunlainen erityinen käsittelytapa, näin, että miten näitä hyvin haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä käsitellään, otetaanko se huomioon ja miten käsittelemme näitä väestöryhmiä. Erityisesti, jos otetaan huomioon se, mitä näissä maissa Somalia, Sudan, Nigeria tai Jemen tapahtuu tällä hetkellä ja siellä on valtavia haasteita edessä. Siellä on suuri humanitaarinen kriisi tulossa. Kiitos. Maria Hoibuk. Maria Hoibuk. Herzlichen Sydämelliset kiitokset. Kiitos myös näistä eh, puheenvuoroista ja me enää lähden siitä, että me kaikki täällä valiokunnassa pidämme hyvänä sitä, että komissio ja ulkoasian hallinto on asettanut eh, selviytymiskyvyn strategiseksi prioriteetiksi. Tämä ei ole edes laisinkaan kyseenalaista, mutta mutta sitten tuleekin se suuri mutta. Se, mitä minä en nyt oikein ymmärrä, on tämä ajoitus. Komissio haluaisi esitellä tämän uuden strategian syksyyn mennessä te sanoitte usean otteeseen 2012 komissio antoi tiedonannon selviytymiskyvystä. Siinä keskityttiin elintarvikehuoltoon Sahelin alueella ja Afrikan sarvessa. Ja nyt seuraavina päivinä tietääkseni pitäisi alkaa arviointi. Huomioitavaa tässä arvioinnissa on se, että eh, on valittu yksinkertaistettu menettely, koska 2018 eh, pitäisi tehdä selvityskyvyn strateginen arviointi, jossa ei keskitytä pelkästään elintarvikehuoltoon, vaan ylipäätänsä selviytymiskykyyn. Ja nyt komissio vuosi ennen tätä arviota luo täysin uuden strategian. Tämä ei minun mielestäni sovi laisinkaan yhteen. Se ei mielestäni ole järkevää. Ehkä komissio ja ulkosuudenhallinto voivat selittää tätä vähän. Tai pitääkin olettaa, että tämän huonon ajoituksen taustalla on se, että tämä selviytymiskyky uutena strategisena prioriteettina ei olekaan ihan niin äh, vakavasti tarkoitettu, koska toisaalta minun sanottava, että painopistealueet ovat naapurimaitamme. Eli toisin sanoen nämä ovat pakolaisten lähtö- ja kauttakulkumaita. Eh, jos nyt rehellisesti puhuu, niin minusta vaikuttaa enemmänkin siltä, että tämä strateginen prioriteetti on eh, turvallisuus, koska muuten näiden eh, epätasapainossa olevien valtioiden pitäisi olla painopisteenä eikä naapurimaittemme. Joten toinen kysymys liittyy omistajuuteen. Kenen strategia tämä oikein on? Onko tämä kumppanimaidemme tarpeeseen vastaamista vai onko tämä Euroopan unionin strategia, äh, korkean edustajan Mogherinin strategia? Ja sitten vielä äh, mennäkseni tähän päätöslauselmaan luonnokseemme. Kiitos Linda tästä luonnoksesta. Tämä luonnos korostaa oikein hyvin, että äh, pelkästään valtiot ja yhteiskunnat ovat toimijoita ja siinä aina aivan oikein sanotaan, että kriisien ja luonnonkatastrofien sekä konfliktien jälkeen on myös tärkeää, että yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien selviytymiskykyä vahvistetaan. Se on ainakin yhtä tärkeää. Se, mikä että tähän mietintöön ehkä voitaisiin vielä lisätä, on naisen rooli. Naiset ovat suuria toimijoita selviytymiskyvyn luomisessa. Sitten kansalaisjärjestöjen merkitys löytyy kyllä tästä päätöslauselmasta, mutta ehkä voitaisiin vielä korostaa sitä, että tarvittaisiin lisää vahvistamista, koska kansalaisjärjestöjen liikkumavaraa rajoitetaan jatkuvasti yhä enemmän. Ja sitten vielä eräs asia, joka on mielestäni tärkeä, nimittäin rahoitusvälineet. Äh, tässä parlamentin on selvemmin luovuttava lyhytaikaisista ja epäselvistä, epäavoimista rahoitusvälineistä, kuten takuurahastoista. Kiitoksia sitten Cecil Kenge. Grazie. E, ehm, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä näistä tiedoista. Tämä on hyvin tärkeä asia. Minun nähdäkseni tätä olisi vahvistettava paljon enemmän myös konsensuksen sisällä. Selviytymisedellytysten pitäisi olla aivan keskeinen ydin ja tähän liittyy myös politiikan johdonmukaisuus. Minun mielestäni tämä lähtökohta olisi sanottava, että mikäli haluamme antaa tällaisen moneen, monien, monen ulottuvuuden luonteen tälle, meidän on lähdettävä konsensuksessa ja pidettävä tätä hyvin tärkeänä elementtinä. Tämä ei koske ainoastaan yhtä subjektia tai yhtä yhteisöä, yhtä aluetta tai maata, vaan tämä koskee meidän politiikkaamme kaikessa siinä politiikassa, joka on suunnattu kumppaneitamme ajatellen – Tältä pohjalta haluaisin esittää kysymyksen. Tämä monitahoinen luonne johtaa siihen, että olisi toimittava talous, ympäristö ja politiikka, turvallisuus ja yhteiskuntapuolien kanssa. Haluaisin vähän valotusta poliittiseen puoleen, haluaisin ymmärtää, mitä tähän selviytymisedellytyksiin tulisi poliittiselta puolelta? Ja haluaisin kiittää Lindaa. Hän on tehnyt aiheesta hyvin tärkeän päätöslauselman ja minäkin tulen tekemään siihen tarkistuksia, koska juuri tämä poliittinen näkökohta on, on sellainen, johon haluaisin vielä valotusta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Selimovic. Kiitoksia Ista Selemovic. And thank you for the... Kiitos ja kiitos aloitteesta ja kysymyksistä ja ehdotuksista, mikä mielestä, joka mielestäni on oikein hyvä. Kun kollegat miettivät, että miksi se tulee nyt, niin en ole samaa mieltä. Tämä on kyllä tärkeää, että se esitetään ei pelkästään, koska se on konsepti, joka on päässyt EUn kehitysyhteistyöasiakirjoihin, vaan koska siinä vastataan kentäläisiin tulleisiin kysymyksiin. Ja maailmaa luonnehtivat yhä monimutkaisemmat haasteet, kehityskulut, joita ei voida käsitellä niin kuin aiemmin käsiteltiin. Ja selvityskyvyn käsite on yksi mahdollinen vastaus. on tietysti kipeä tarve ymmärtää ja auttaa ihmisiä toipua lisääntyvistä <clears throat> shokeista ja tapahtumista. Kolmivaiheinen lähettymistapa tuli komissiolta. Se on aika selkeästi määritelty. Ennakoidaan, keskitytään eltaehkäisyyn, kriisiratkaisuun. Se on ihan ok minun mielestäni kuultuista on järkevältä lähestymistavalta, mutta liberaalina täytyy sanoa, että lähestymistapa on vähän liian valtiokeskeinen. Puhutaan valtiosta. Minun näkökulmastani Se voi vaikuttaa selviytymiskyvyn vähenemiseen, erityisesti hauraissa ja epädemokraattisissa valtioissa, Jos siellä nyt luotetaan valtioon, niin voihan se olla ongelmakin. Joskus valtiot tai aina eivät ole parhaita kumppaneita. Aina toistetaan tätä hyvää mantraa, eli luota ihmisiin ja paikallisiin ratkaisuihin kentällä – Niin, mutta on myös tarve voimaannuttaa yhteisöjä ja yksilöitä siihen, että miten monimutkaisia riskejä opitaan hallitsemaan. Puhuttiin kansalaisjärjestöistä. Ihan briljantti puhe olikin tarpeesta alapuolisiin ratkaisuihin alhaalta ylös. Niin, Selvityskymyn rakentaminen erityisesti hauraissa valtioissa on pitkän aikavälin hanke. Mitä nimenomaista valtiota nyt en halua mainita, kymmenen vuotta jälkeenpäin mietitään, miksi ei onnistuttu rahat ja ponnistukset, joskus jopa sotilaallisia ponnistuksia jonkun torjumiseen. Sitten mietitään kymmenen vuotta jälkeen, että eipä se onnistunutkaan. Se on sortunut valtio ja edelleen on, on tärkeää ennaltaehkäistä kriisiä ennakoida, mutta ihan yhtä hyvin selviytymiskyvyn rakentaminen on pitkän ajan hanke. Se ei ole suosittua ja siihen vaaditaan voimavaroja miten saadaan poliittinen tuki, jostain se pitää löytää. Kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, ei pitäisi unohtaa, että selviytymiskymmyssä tarvitaan verkostoja ja kumppanuuksia kaikilla tasoilla. Todellakin. Puhuttiin siitä, että täytyy ajatella luovasti, kehittää kumppanuuksia edelleen, mutta konkreettisessa mielessä täytyy saada aikaan kumppanuuksia yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja siitä ei puhuta. Sen lisäksi sanottiin, että myös kehitysmaiden kokemuksista voi oppia ongelmissa, mikä on selviytymiskyky. Siinä kaikki voivat voittaa. Esimerkiksi kun Euroopassa on nyt terrorismia, käsitellään ongelmia, jotka ovat paljon laajempia siellä, vähemmillä resursseilla. No eivät kaikki, mutta useimmat aika menestyksellä. He voivat oppia meille jotain, miten sitä hoidetaan. Mieluummin kuin että me annamme heille vastauksia. Tiedän erityisesti Palkkanilla muutaman valtion, jotka hoitavat näitä ongelmia täydellisesti, vaikkakin voimavarat ovat ihan vaan taskurahaa Euroopan parlamentille. No ihan lopuksi Täytyy palauttaa mieliin kestävän kehityksen tavoitteet tai äh, kestävyystavoitteet, kehitystavoitteet, arvokkuutta kaikille. Se voi olla tietysti näissä oloissa vaikeaa. On yhteiskuntia, kuten tiedätte, jotka täytyy voimaannuttaa lapset, joita uhkaavat kehitystä, uhkaavat tekijät. Se täytyy olla päätavoite. Tässä täytyy seuraavan kymmenen vuoden aikana jonkun kanssa tehdä yhteistyötä. Tässä ei jotenkin tarkistuksia, tämän suuntaisia, jätään tarkistuksia suulliseen kysymykseen. Liberaaliryhmän puolesta. Kiitos. Um, thank you very much. And final... Kiitoksia oikein paljon. Ja viimeinen meppi on edustaja Sofko. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Minä jatkan, koska puhun omaa kieltäni. Um, iscrpno izlaganje. Paljon kiitoksia näistä hyvin eh, kattavista puheenvuoroista, erityisesti nyt kun eh, tulee hälyttäviä viestejä eh, Afrikan mantereelta meille. Eräs asia, joka minua kosketti, esimerkki, jonka juuri äsken kuulin, se oli kiinnostava. Olemmeko me oppineet menneestä? Tässä olen samaa mieltä kanssanne. On aivan välttämätöntä tutkia ne toimenpiteet, jotka joskus ovat johtaneet vaikeisiin tilanteisiin, joiden edessä me vieläkin olemme tänä päivänä. Ja on todella tarpeen, että Euroopan unioni tekee juuri näin. Ensinnäkin tarkistaa, millaisia seurauksia toimenpiteillämme on ollut ennen kuin aloitamme, sytytämme ehkä uusia tulia, rovioita ja sammutamme ne bensalla, eli toimimme väärin. Meidän on istuttava alas ja katsottava, missä olemme toimineet oikein, miten olemme, missä olemme toimineet väärin miten tulevaisuudessa määrärahoja voitaisiin käyttää, kenelle niitä pitäisi antaa. Tämä voidaan tehdä paikan päällä oleville vien järjestöjen kanssa, YK tai muiden kanssa. Se on se tie, joka meidän pitäisi valita. Um, thank you. So I think we've now... Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaikki puhujat. Meillä on parempi kuva siitä, mikä tavoitteen pitäisi olla. Meidän äh, mielessämme oli tällainen kehitys tyyppinen ange, defko, eko, mutta tämä on laajempi. Kaikenlaiset ulkosuhteet, tämä voisi koskea kaikkia maailman maita. Tässä ei ole kyse pelkästään elintarviketurvallisuudesta, vaan paljon laajemmasta konseptista, joten varmaan muutkin valiokunnat ovat tässä mukana kuin vain kehitysasiavaliokunta, mutta tässä nyt nostettiin esiin joitakin kysymyksiä, joku teistä varmaan haluaa vastata mielelläni aloitan ja tästä vielä aika kollegoille. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Ne olivat oikein hyödyllisiä ja, ja osuivat naulan kantaan. Ne avulla todella autetaan pohdinnassa eteenpäin pääsemistä. Tämä on aika haastava harjoitus, johon olemme ryhtyneet ja tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen. Haluaisin vielä heijastella niitä sanoja, joita täällä kuultiin. Kestävyys oli yksi niistä. Tietenkin se on hyvin tärkeää. Selviytymiskyvyn tarkoituksena on tehdä politiikastamme kestävämpää ja, ja auttaa saavuttamaan tavoitteidemme kestävyys. Oli oikein hyvä, kun täällä puhuttiin kestävästä kehityksestä, kun puhutaan näistä, näistä, haavoittu, näistä haavoittuvista maista ja puhutaan selviytymisedellytyksistä ja stabilisuudesta, vakaudesta, viittamatta auktoritäärisiin järjestelmiin. Kyllähän näillä edellytyksillä niitä on tarkoitus valita myös yhteiskuntaan, ei ainoastaan hallituksiin tai valtioihin – tässä on todella huomioitava poliittiset ja hallinnointiprosessit. Kuten sanoin alussa, tämä keskittyy ihmisiin. Se on se oikea, oikea lähestymistapa ja myös se, että se yhdistetään muihin tavoitteisiin. Mehän pyrimme täydentämään olemassa olevia asiakirjoja – mikä tietenkin on johdonmukaisuuden kannalta haaste sinänsä. Mehän emme korvaa tätä vuoden 2012 tiedonantoa, vaan täydemme, täydemmän, täydennämme tätä uudistettua ja kirjaa ja täydennämme myös eh, tätä toista tiedonantoa. Voisin mainita muitakin asiakirjoja, mutta oikeastaan tässä yritetään saada – aikaan sopivat linkit ja täydentävyys eri toimintapolitiikan alueiden välillä tällaisessa yhdentyvässä lähestymistavassa. Sitten poliittista vuoropuhelusta. Poliittinen ulottuvuus on hyvin tärkeä. Tämän Manuelakin täällä mainitsi. Me haluaisimme korostaa oikealla tavalla tätä poliittisuutta ehkä vähän tehokkaammin kuin menneisyydessä on tehty, niin että korostettaisiin sitä, kuinka tärkeä on omistajuus, ei ainoastaan poliittisten viranomaisten kohdalla, vaan myös ruohonjuuritasolla yhteisöissä. Tämä onkin erityishaaste, jos otetaan todella mukaan nämä eri tasot, niin onhan se haastavaa. Ja näiden eri tasojen omistajuus. No niin, eiköhän tässä mennyt minun puheaika. Kiitoksia. Haluaako jompikumpi teistä vielä lisätä jotain? No, me teemme sen vielä järjestyksessä. Haluaisin kiittää kovasti niistä kommenteista, joita olemme kuulleet on otettava huomioon se, että tämä tiedonanto tulee täysin eri hetkenä kuin vuoden 2012 tiedonanto. Me olemme oppineet, me olemme muuttaneet joitakin välineitä. Me emme, kuten Alfredo sanoi, katso pelkästään eh, henkilöitä, eh, kotitalouksia, yhteisöjä, mutta myös poliittista puolta, mutta eh, myös kehityspolitiikassa emme katso enää pelkästään valtioita, vaan olemme jo jokin aika sitten siirtyneet paikallisviranomaisten kansalaisyhteiskunnan tasolle ja toivomme, että esimerkiksi uuden eurooppalaisen investointirahaston kautta voimme saada ihmiset mukaan rakentamaan selviytymiskykyä. Eivät pelkästään valtiot voi varmistaa sitä, vaan täytyy olla osallistumista kaikilta. Tätä me odotamme tällä tiedonannolla. Siksi sanoin, älkää odottako, että tämä tiedonanto mm, tuo mukanaan valtaisia uutuuksia Kyse on enemmänkin siitä, että yritämme saada aikaan johdonmukaisuutta erilaisten välineiden ja toimien välillä, jotta pystymme sitten vahvistamaan toimintamme tuloksia ja yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa, kuten Alfredo mainitsi. Muuta minuutti vain, koska aika loppuu. Ihan lyhyesti. Thank you very much. Niin kovin lyhyesti. Kiitos ja kiitos jäsenille asiaan liittyvistä kysymyksistä. Marlo de Arfolin jälkeen muutama huomio vain. Ensinnäkin humanitaaristen toimijoiden täytyy nähdä, mitä alalla on muuttunut ja kehityskulkuja on paljon. Vähän Aldekollegaan sanomaan puutun, kun hän mainitsi väestöjen arvokkuuden myöskin käteistä rahaa sen sijaan, että annetaan ruokaa, voivat sitten itse päättää, miten hoitavat tilannetta. 2012 ei ollut kovin tärkeää, nyt siitä on tullut valtavan tärkeää. Mukaan lukee joitakin vastauksia, joita nyt Jemen, Somalia, Etelä-Sudan nyt tarkastellaan on aloitettu myös enemmän sitä, että otetaan huomioon se, mitä ensimmäisen linjan toimijat tai paikalliset ihmiset vastaavat kriisiin, ja se on, heidän suhteensa on valtava yleisesti, sitä ei olla nähty viime vuosina, joten tämä on ollut asioita kaikki, joita voidaan tarkastella tämän uuden tiedonannon valossa. Todellakin aikatauluttaa paremmin se, että mitä voidaan tehdä paikallisesti ja toisaalta kansainvälisesti. Eh, mielenkiintoista uutta liikettä tässä. Sitten ihan viimeisenä, ehkä nyt puhun saksaksi Rova Hoibuhille. Sori siitä. Niin, tulee arviointi, jossa arvioidaan tähän astista vastausta. Otetaan elintarviketurvallisuus huomioon hyvin vahvasti 2012, kuten sanottu, Response to Food Crisis DEFCO Eco-arviointi on käynnissä juuri Afrikan kuivuusalueesta ja juuri kansainvälisen yhteisön reagointi siihen elintarvikekriisiin ja sen päättämiseen, niin tämän tiedonannon yhteydessä siihen myös puututaan tai sen yhteydessä saatetaan loppuun sitten muitakin arviointeja selviytymiskyvystä Latinalaisessa Amerikassa muilla alueilla. Ja mielenkiintoista nähdä, että mitä siinä on todella saavutettu 2012 tiedonannon osalta ja mitä osatekijöitä sitten voidaan, voitaisiin tuoda nykyiseen tiedonantoon, että tätä omaa poliisiajattelua voidaan viedä eteenpäin. Ihan lyhyesti, koska aika rientää. Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää kaikista kommenteista. Se, mitä nyt tapahtuu, niin nyt laajennetaan tätä selviytymiskyvyn käsitettä ja otetaan mukaan poliittinen sietokyky. Ja mitä seurauksia tällä sitten on? Otetaanko tässä naapuruusfokus vai globaali fokus? Keskitytäänkö valtiotasoon vai yhteisöihin vai molempiin, näiden molempien selviytymiskykyyn? otetaanko mukaan äh, poliittinen joustavuus vai operatiivinen joustavuus, kumpaan keskitytään. Näihin on pohdit, näitä on pohdittava, kun ryhdytään tätä käsitettä laajentamaan. Um, Enrique Guerrero is not here, but I know he would want me to say also. Enrique Guerrero ei ole täällä, mutta hän varmasti haluaisi, että puolustetaan sitä konseptia, että humanitaarinen apu on riippumatonta ja niin poispäin. Mutta olisin kiittää kaikkia puhujia siitä, että tulivat tänne, että he, he antoivat meille tämän tilannepäivityksen Odotamme kovasti tätä tiedonantoa. Tarkistusten määräaika on 28. maaliskuuta kello 12. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja ja nähdään huomenna kello 9 äänestyksiä varten.